Bene, allora cominciamo, anche perché poi oggi abbiamo la presenza di due ministri. Nyt meillä on tänään keskuudessamme kaksi ministeriä Liettuasta ja sitten keskustelemme vielä Rova Kruusin kanssa, joten toivon mukaan saamme työmme tehdyksi mahdollisimman pian. Nyt haluan toivottaa tervetulleeksi ministeri Gustasin. Hän on Liettuan talousministeri ja edustaa näin Liettuan, Liettuaa puheenjohtajan maana teollisuusvaliokuntana meillä varmasti on vielä mahdollisuus tavata hänet puheenjohtajakauden aikana. Ja mehän myöskin käymme itse vierailulla Vilnassa ja siellä meillä on mahdollisuus tavata hänet vielä kerran. Arvoisa ministeri, teillä on puheenvuoro ja varmasti jotkut kollegat haluavat sen jälkeen esittää teille kysymyksiä. Olkaa hyvä. Mrs. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja tästä lämpöistä tervetuloa toivotuksesta. Ja <clears throat> puhunkin nyt Liettua. Taigi, gerbiami komiteto nariai, ponio. Arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluan kiittää siitä, että sain tilaisuuden esitellä teille, teidän valiokunnallenne liettuaan puheenjohtajakauden prioriteetteja ja ohjelmia teollisuuden, innovaation ja pk-yritysten alalla, kuten myös avaruuspolitiikan saralla. Euroopan parlamentti edustaa Euroopan unionin 500 miljoonan kansalaisen etuja. Puheenjohtajamaa Liettua ymmärtää ja kunnioittaa täysin sen keskeisen rooli, joka teillä on EUn päätöksentekoprosessissa. Siksi me pyrimmekin hyvin erittäin rakentavaan, tuottavaan ja keskinäisesti hyödyttävään yhteistyöhön teidän kanssanne meidän puheenjohtajakaudellamme. Puheenjohtajakaudellamme keskitymme usko, aiheisiin, jotka ovat uskottava, kasvava ja avoin Eurooppa. Seuraavan kuuden kuukauden aikana eh, meidän huomio keskittyy ennen kaikkea rakentaviin neuvotteluihin muiden toimielinten kanssa, jotta pääsisimme parhaaseen mahdolliseen tulokseen Euroopan kansalaisten kannalta. Rehellisenä ja puolueettomana välittäjänä Liettua pyrkii varmistavaan, joutuisen ja tehokkaan lainsäädäntöprosessin, jossa on mukana kaikki kumpparit. Tässä haluan ottaa, nyt, ottaa tästä tilaisuudesta vaarin niin onnitellakseni Irlannin puheenjohtajan kautta, jolloin Irlanti pääsi huomattavasti eteenpäin työskennellessään teidän kanssa Euroopan parlamentissa niin näis, näiden asioiden tiimoilta, joista keskustellaan tänäänkin. Tämän päivän tapaaminen on yhtä paljon mahdollisuus minulle kuulla teidän näkemyksiänne meidän läheinen yhteistyömme on tärkeä minulle ja minusta, ja minä olen innokas saamaan, saamaan tästä parhaan mahdollisen lähtölaukauksen. Nyt aloitan teollisuuden innovaatioille ja PK-yrityksiä koskevaa politiikalla. Talouskriisin aikana <clears throat> Euroopan teollisuuden merkitys ja rooli varmistettaessa talouden elpyminen, kasvu ja työpaikkojen luominen tuli aivan liiankin ilmiselväksi. Kuitenkin, jotta yritykset pystyisivät pysymään pystyssä varmistamaan kilpailukyvyn ja kapasiteetin luoda kasvua ja työpaikkoja, EUn on tarpeen kehittää älykästä teollisuuspolitiikkaa. Tässä tarkoituksessa vahva ja tiivis yhteistyö Euroopan toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä on tarpeellista. Minun, minulla komia himoni on se, että meidän puheenjohtajakautemme keskittyisi kilpailukykyisen, integroidun ja innovaatioihin pohjautuvan EUn teollisuuspolitiikan täytäntöönpanoon. Tätä varten me tarvitsemme meidän pitää arvioida saavutettu eteenpäin meno ja todeta myös, mitä muita parannuksia meidän täytyy saada aikaan vahvistettaessa EUn teollisuuden kilpailukykyä. Ja meidän täytyy käydä laajaa keskustelua ja sopia myös lyhyen ja, pitkän aika, lyhyen ja keskipitkän aikavälin prioriteeteissa, joilla voidaan tukea Euroopan yleistä kykyä kohentaa kilpailukykyä. Tässä suhteessa on tärkeää elvyttää ja kohentaa kysyntää, innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Meidän pitää varmistaa jatkuva pää, raaka-aineiden saanti, energialähteiden, energialähteiden saanti kilpailukykyiseen hintaan. Rahoituksen ja taidon saatavuus, kuten myös keskittyminen politiikassa klustereiden ja verkostojen luomiseen – se voi tarjota ympäristön, jossa eurooppalaiset yritykset voivat kukoistaa ja siten myötä vaikuttaa kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Ensimmäisenä vaiheena me suunnittelemme keskusteluja innovaation edistämisestä julkishallinnossa ja julkisten hankintojen välityksellä. Ja tästä järjestetään 23. Äh, heinäkuuta epävirallinen kilpailuneuvoston kokous Vilnassa, Lisäksi näkemysten vaihto teollisuuspolitiikassa tulee toteutumaan kilpailuneuvostossa syyskuussa. Kun jatkamme tätä aihetta kilpailuneuvostossa joulukuussa, silloin me luomme silloin me kytkemme innovaation teollisuuspolitiikkaan, jotta voimme olla aloitteellisia nuorten innovatiivisten yritysten kehittämisessä ja innovaation perustuvan kasvun kehittämisessä laajemminkin. Ja me pyrimme saamaan nämä nämä Eurooppa-neuvoston päätelmiin teollisuuspolitiikasta ja kilpailukyvystä ja innovoitioista. Ja tämä, tässä pohjana on komission tiedonanto innovaatiounionin tilasta 2012, Euroopan tutkimusalueen raportti. Ja <clears throat> tämä kokonaisuus saatana sitten huippukokouksen päätelmiä. Toinen tärkeä asia neuvoston tasolla tämän vuoden lokakuussa, että kilpailuneuvoston myötävaikutus niin ikään perustuu komission tiedonantoon innovaatiosta vuodelta 2012. Sama koskee Euroopan tutkimusaluetta ja innovaatiotasosta annettu tuo tiedonantoa. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat taloutemme käyttövoima ja niillä on merkittävä vaikutus talouden kehitykseen Euroopassa ja työpaikkojen luomiseen. Puheittakaudellamme me vietämme pienyrityksiä koskevan säädöksen viidettä vuosipäivää. Aloitamme keskustelut aja ensin pienesti tämän sovelluksen, tämän periaatteen käsittely aloitetaan epävirallisessa kilpailuneuvostossa Vilnassa seuraavassa vaiheessa syyskuun kilpailuneuvostossa Brysselissä epävirallisen neuvoston keskustelut ja niiden tulokset tullaan esittelemään ja niitä jatketaan politiikkakeskustelulla, joka liittyy pienyritystoimintaa koskevan säädöksen täytäntöpanoon ylipäätään. Ja me pyrimme <clears throat> sen lisäksi, että tämä saa, nämä päätelmät saataisiin lokakuun Euroopan neuvoston päätelmiin, niin me pyrimme myös lisäämään pienien, pienyritystoimintaa koskevan säädöksen täytäntöönpanoa korkeammalla poliittisella, poliittisella tasolla arvostamme sitä huomiota, että Euroopan parlamentti on omistanut pk-yrityksiin ja yrittäjyyspolitiikkaan, ja olemme kiitollisia herra Ryvigille hänen näiltä tiimoilta tekemästään työstä pieniä ja keskisuuria yrityksiä <clears throat> koskevassa kokouksessa, joka pidetään Vilnassa marraskuussa liike järjestöjen, Euroopan kansallistason ja, ja tutkijoiden edustajat tulevat keskustelemaan näiden yritysten merkityksestä taloudelle ja niiden tärkeydestä Euroopan elpymiselle kriisin jälkeen. Toivomme, että tämän kokouksen osanottajat poistuvat sitten kokouksen jälkeen Liettuosta uusine ideoineen, yhteyksineen ja uusine mahdollisine liikelemän näköaloineen. Puheenjohtajakaudella me pyrimme siihen, että parempia, parempaa sääntelyä koskevat aloitteet saadaan pantua täytäntöön, jolla voitaisiin luoda suotuisa ympäristö liike-elämälle, erityisesti pk yritykselle ja tällä tavalla voitaisiin myötävaikuttaa teollisuuden parempaan kilpailukykyyn ja tällä tavalla voidaan myös vähentää aiheuttamia kustannuksia. Tehokkaampi ja johdonmukaisempi järkevän säädös työkalupomon soveltaminen, kuten esimerkiksi PK-yritystestit ja kilpailukykyselvitykset ja parhaiden käytänteiden käyttö jäsenvaltioiden tasolla on yksi, keski, on yksi painopiste. Niin ikään suunnittelen sitä, että meidän pitää selvittää, miten, miten komission vaikutusarviot on saatu käytännön tasolle neuvoston elimissä. Kilpailukyvyn kannalta tärkeitä on rahoituksen ehdot, erityisesti tämä koskee pk-yrityksiä, jotka vastaavat 98 prosentista EUn liike-elämää. Ja me pyrimme siihen, että Eurooppa ryhtyy kaikkiin toimiin varmistakseen kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelmien oikea-aikaisen siirtämisen kilpailukyky- ja PK-yritysohjelman tasolle vuoden 2014 alusta. Sitten jatkaisin Kosmella. Haluan kiittää herra Kreutzmannia siitä, että hän onnistui saattamaan neuvottelut tästä ohjelmasta menestykselliseen päätökseen. Minä pyrin myös varmistamaan sen, että lainsäädäntöprosessi saadaan päätökseen joutuisasti. Sitten avaruuspolitiikasta. Ymmärrämme avaruuden merkityksen ja sen vaikutuksen EUn kilpailukykyyn ja kasvuun. Ja niinpä me keskitymme ehdotuksiin, joita komissio on tehnyt säädöksistä, jotka ovat koleellisia tässä, tällä sektorilla. Ensinnäkin me pyrimme pääsemään eteenpäin komission ehdotuksesta, joka koskee Kopernikusohjelmaa ja sitä koskevaa asetusta. Äh, me ymmärrämme hyvin äh, tämän ohjelman äh, merkityksen ja me teemme parhaamme, jotta saataisiin oikeusperusta tämän ohjelman täytäntöönpanolle. Tässä suhteessa me odotammekin läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa näissä asioissa. Niin ikään pyrimme varmistamaan eteenpäin menon siinä päätöksessä, joka, jolla luodaan avaruuden tutkimus- ja jäljitystukiohjelma. Me pyrimme pääsemään tässä yleiseen linjaukseen neuvostossa ja tämä koskee muun muassa äh, tietopolitiikkaa, hallintoa ja rahoitusmekanismeja. Tämä prosessi saatiin alulle Irlantin puheenjohtajan kaudella. Olemme kiitollisia esittelijä Rova Anders Dotterin äh, näköalojen ja näkö, näkemysten vaihdosta tässä asiassa ja odotammekin hedelmäistä yhteistyötä lähikuukausina. Äh, Liettuan puheenjohtajakaudella haluamme kutsua teidät, rouva puheenjohtaja, osallistumaan kansainväliseen konferenssiin, jossa, jota, jo, jossa käsitellään avaruustaloutta moninapaisessa maailmassa. Tämä pidetään Vilnassa 18.–20. syyskuuta. Tämä tulisi olemaan neljäs vuosittainen avaruustapahtuma. Se on eräs laajimpia tapahtumia Baltian maissa, jossa kutsutaan paikalle korkean tason avaruustalous ja tutkijoita ja tiedemiehiä ja teknologia asiantuntijat ja, ja sekä niistä maista, joilla on jo ohjelmia tai niillä, jotka vasta aloittavat niitä. Tämä, tämä vuosi Tänä vuonna tämä konferenssi järjestetään yhdessä Euroopan komission Evarus Expon kanssa Vilnassa. Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Toivon, että tuleva yhteistyömme tuo, tuottaa hyviä tuloksia ja onnistuu. Haluan myös kiittää ö, teitä ja nyt rouva puheenjohtaja olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin, joita valiokunnan jäsenillä saattaa olla ja kuuntelen kommentteja. Kiitoksia. Grazie ministro per la sua introduzione. Kiitokset ministeri tästä erittäin täydellisestä alustuksesta näistä asioista, joita tulevien kuukausien aikana käsittelette tai käsittelemme. Ja nyt siirrymme keskusteluun. Ensinnä kuulemma kollega Hibneriä. Ministrze, dla nas w tej chwili jest parę takich tematów, które są bardzo ważne i za chwilę... Kiitos. Meidän kannalta on pari tärkeää aihetta, joista pian neuvotellaan neuvostossa. Meillä on ollut tämä päästökauppakysymys ja näiden oikeuksien vetäminen pois markkinoilta. Neuvottelut alkavat liettoon kaudella. Kyseessä on sadasta miljoonista euroista. Onko tämä teidän mielestä hyvä asia teollisuudelle, jos te olette puheenjohtajana ETS-muutoksia koskevina, koskevissa neuvotteluissa, minkälaisia re- reaktioita odotatte? Ja sitten nämä energiasaarekkeet. Tiedämme, että Liettualta puuttuu energiaresursseja. Tiedän, että meillä on muitakin samanlaisia eristäytyneiden alueiden esimerkkejä antaa esimerkkejä, miten ongelmaa voidaan lieventää, mitä parlamentti voisi tehdä. Grazie alla collega Ibner. La parola al collega Balicitis. Prego. Eh, gerbiamas ministeriä. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, tervetuloa ja onnittelut näitä suuria haasteita varten – nyt vasta aloitatte työnne ministerinä ja kohtaatte samalla puheenjohtajamaan haasteet. Teollisuuden, tutkimuksen, avaruuden, näitä asioita koskevan neuvoston työn johtaminen, ja johon kuuluu muitakin merkittäviä asioita kansalaistamme kannalta, on se on valtava haaste. Mainitsitte julkiset hankinnat. Kuten tiedät, Euroopan parlamentti on keskustellut tästä asiasta jo useamman vuoden ajan ja olemme päässeet laajalti sopimukseen ja olemme hyväksyneet asiasta päätöslausumankin, jonka mukaan julkisia hank- julkiset hankinnat pitäisi perustua samoihin ehtoedellytyksiin koko Euroopan unionissa. Tässä Liettua on saanut melko lailla kokemuksia. Kysymykseni teille onkin seuraava. Miten te näette parannukset julkis, julkishallinnon alalla Euroopan unionissa? Ja miten voidaan hyötyä Liettuan ja muiden maiden keräämistä kokemuksia tällä saralla? Grazie, la parola. Kiitokset. Herra Prodi. Grazie signor Ministro per la sua presenza. Kiitokset ministeriin siitä, että tulitte vieraksemme. Haluaisin yhtyä siihen, mitä sanottiin Kopernikus-ohjelmasta. Tällä ohjelmalla on tärkeä rooli ja se on todella huipputeknologiaan liittyvä ohjelma. Sen kautta voimme hallinnoida hyvin oikealla ja tarkalla tavalla alueita ja sellaisissa olosuhteissa, jotka myöskin liittyvät ilmaston lämpenemiseen. Ja näin voimme ottaa huomioon erilaiset maatalouskäytännöt. Kysymys on siis siitä, että tutkitaan alueita. Ja mm, tämä resoluutiohan on erittäin korkea. Se on hyödyllinen asia. Tässä on muitakin ohjelmia, muun muassa Galileo-ohjelma. Ja sen kautta voimme paljon selkeämmin lokalisoida ja selvittää tilanteita. Sehän pohjaa GPS-teknologiaan tämä Galileo-ohjelma. Näin ollen olisin mielelläni myöskin puhunut hiukan rahoituksesta. Olisi hyvä valvoa, että nämä budjetoidut summat todella toteutuvat. Erityisesti korostaisin sitä tahtia, johon rahoja kulutetaan aika rientää, meidän ei tule hukata aikaa. Ja tämä on hyvin keskeinen asia, jos halutaan hallita sellaisia politiikan aloja, joilla suitsitaan ilmaston lämpenemistä ja hallinnoida myöskin kaikkia sopeutuspolitiikkoja, kun kysymys on ilmastonmuutoksen sopeutumisesta. Tässä tilanteessa uskon, että voimme sanoa, että on oikein ponnistella mahdollisimman hyvin näiden asioiden toteutumisen puolesta, varsinkin kun tässähän on suuri potentiaali PK-yrityksiä ajatellen. PK-yritykset toimivat näillä alueilla ja niiden rooli taloudessa edelleen on keskeinen. Kiitokset sitten herra Odi. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. EPP-ryhmän puolesta herra ministeri toivotan teille tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Kertoakseni teille, että meillä on, meillä on tahtoa työskennellä kanssanne. Teidän maan on 20 prosenttia. Eli yli tämän komission tavoitetason eli 16 prosentin uudelleen teollistamistason yläpuolelle. Mikä on teidän menestyksenne salaisuus? Kuulemme jäsenmaista, joissa teollisuus vähenee. Voisitko kertoa, mikä on liittojen teollisuuden salaisuus? Toinen kysymykseni, johon lopetan, on silloin, kun meillä on, oli keskustelu äh, oman presidenttimme kanssa, hän puhui Venäjän suhteista. Voitteko sanoa pari sanaa aiheesta, koska olen yhä vakuuttunut, että Venäjä on tärkeä luonnollinen Euroopan äh, kumppani. Voisitko kertoa omista teollisista suhteista Venäjään? Näin varmasti voimme siirtyä ministerin vastauksiin. Ja sitten voimme vielä ottaa toisen kysymyskierroksen. Olkaa hyvä, ministeri. Visų pirma, noriu padėkoti klaususiems už klausimus. Noriu padėkoti. Ensinnä haluaisin kiittää kaikkia kysymysten tekijöitä. Parama, inai mums bus tikrai reikalinga šitos šešis mėnesius. Kiitän kysymyksistä ja kiitän samastamme tuesta. Siitä me tarvitsemme lähemmän kuuden kuukauden aikana ja toivonkin, että pystymme olemaan yhteistyössä ja että yhteistyömme tulee olemaan tehokasta. Haluan kiittää siitä etukäteen. yhteisestä työstämme ETS, päästökauppaluvat. Toteaisin, maamme tai teollisuutemme re, re, renesanssi on kovin tärkeää Euroopan unionin kannalta. Me tiedämme, että, että se liittyy suoraan taloutemme kasvuun, ja sitten voitaisiin lieventää ilmastonmuutoksen vaikeuttaa, vaikutuksia, voimme kehittää vihreää taloutta ja voisimme vaikuttaa teollisuuteen kahdellakin tavalla. Ensinnäkin kustannusten tasolla. Kustannukset kasvavat, mutta samaan aikaan se pakottaa teollisuuden sopeutumaan uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin. Siksi meidän täytyy luoda, saada aikaan tasapaino tässä. Ja toivonkin, että pystymme siihen omissa neuvotteluissamme hakemalla konsensusta ministerineuvostossa. Mitä tulee energiasaariin tai saarekkeihin, olette oikeassa – Rova Hippner, te olette aivan oikeassa siinä, mitä lausuitte. Toivon, että vastaamalla kysymyksenne tai kysymyksiinne energiaministeri voi niin antaa äh, kattavamman vastauksen tähän, mutta haluaisin mainita muutaman prioriteetin, kuten sisäisten energiasisämarkkinoiden kehittämiseen ja loppuun saattamiseen 2015 mennessä ja energia-alan keskinäiset liitännät, voimalinjat, infrastruktuurin kehittäminen on erittäin tärkeää meidän kannaltamme myös. Me keskitymme tähän niin ikään. Taip, dėl gerbiamo Balčičio klausimu apie viešuosius pirkimus. Ačiū. Sitten vastaisin kysymykseen julkisista hankinnoista. Kiitos, tästä, kiitos edustaja Balchitis näistä onnentoivotuksista. Voin todeta, että julkisten hankintojen saralla Liettua on mennyt huomattavasti, huomattavasti eteenpäin – ja me yritämmekin jakaa kokemuksiamme tällä saralla heinäkuun epävirallisessa kilpailukykyneuvostossa ja esittelemme myös omat kantamme ja selvitämme, miten olemme päässeet nykyiseen tilanteeseemme. 80 <clears throat> prosenttia julkisista hankinnoista Liettuassa hoidetaan sähköisesti. Tämä on hyvin korkea indikaattori. Painottaisin myös, että meidän puheenjohtajakautamme prioriteetteihin kuuluu myös se, että kehitetään innovaatioita julkishankinnoissa ja tästä keskustellaan niin ikään Villassa. Sähköiset hankinnat. Se on hyvin tärkeää. 18 prosenttia PKTstä menee julkishankintoihin eli 420 miljardia euroa vuodessa. Se on valtava määrä rahaa ja säästötarkoituksessa meidän täytyy mahdollisimman pikaisesti vai siirtyä sähköiseen hankintaan. Odotammekin komissiolta ehdotusta. Ja toivottavasti voimme keskustella tästä asiasta ja päästä eteenpäin meidän puheenjohtajakautemme aikana. Pono Prodė klausimas dėl Kopernikus. Herra Prodi, kysytti Kopernikus-ohjelmasta. Olette oikeassa. Ja esityksessäni totesin, että avaruuspolitiikka tulee olemaan meidän huomiomme keskiössä Ymmärrämme Kopernikusohjelman roolin maahavainnoinnissa ja ymmärrämme, miten valtava potentiaali tähän ohjelmaan sisältyy talouden kannalta, uusien työpaikkojen luomisen kannalta ja pk-yritysten kehityksen kannalta. Tämä on selvä juttu meille, mutta toteaisin, että Liettua tulee tekemään parhaansa jotta tämän säädöksen toteutuminen oikea-aikaisesti mahdollistaisi tämän ohjelman operatiivisen vaiheen 2014, mutta tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, ja siihen me luotamme, sen varaan me laskemme. Ja tämän ohjelman rahoituksesta, kuten tiedätte, MFF, monivuotiset rahoituskehykset on hyväksytty ja sama koskee Kopernikuksen äh, puiteohjelmaa. Ja toteaisin, että olisi se, mikä on myönteistä, on se tosiseikka, että huomattava osa ohjelman rahoituksesta jyvitetään äh, tämän MFFn alkuaikoihin. Tätä, tämä mahdollistaa ohjelman täytäntöönpanon joutuisasti, <clears throat> mutta tietenkin meidän täytyy pyrkiä myös varojen tehokkaaseen käyttöön. Totta maara. Herodin kysymyksiin. Olette oikeassa. Teollisuus luo 24 prosenttia bruttokansantuotteesta Liettuassa – meidän tavo- tarkoituksemme on lisätä, nostaa tätä 25 prosenttiin. Ja komission varapuheenjohtajan ehdotus Euroopan teollisuuden kehittämiseen 20 ja silloin ja tavoitteen mukaisesti sen pitäisi vastata 20 prosentista bruttokansantuotetta. En tiedä, onnistuuko se. Mikä on sitten menestyksen salaisuus? On vaikea vastata tähän kysymykseen. Meillä on vahva kemikaali, kemian teollisuus, puuteollisuus, huonekalu, elintarviketeollisuus ja me tähtäämme uusille vientimarkkinoille ja niinpä olemme pystyneet pitämään teollisuutemme tällä tasolla. Sitten suhteet Venäjään. Olette oikeassa. Venäjä ei ole mukana itäisessä kumppanuudessa. Ei se tarkoita sitä, etteikö Liettua ylläpitäisi siteitä Venäjään ja yhteyksiä sinne me viemme Venäjälle ja tuomme Venäjältä. Ja tämä prosessi on aika tiivis. Ja tietenkin voisimme keskustella suhteistamme Venäjään tiiviistä EUn ja Venäjän välistä suhteesta. Se olisi myönteinen askel eteenpäin. Kiitos. Bene. Allora, eh, grazie. Hyvä. Kiitokset, ministeri. Viimeinen kysymys, jos joku vielä haluaa. Olkaa hyvä, Rova Maria. Bienvenido, ministro. Tervetuloa, ministeri. Aloitatte siis aika hankalan puheenjohtajuuskauden. Tässä puhuttiin uudelleen teollistamisesta ja kenties tulevista ongelmista. Tämä kilpailukykyneuvosto toivon mukaan laatii toimintalinjoja uudelleen teollistamisen osalta, mutta samanaikaisesti ei olemassa mitään poliittisia toimia ilman budjettia. Ja tietysti nämä rahoitusnäkymät ovat aika vähäiset. Energia, infrastruktuurien kehitys kuitenkin vaativat varoja. Ja nyt budjettivarat ovat jääneet kovasti jälkeen suhteessa tarpeisiin ja tämä pätee koko budjettiin ja myöskin näihin velkoihin. Itse asiassa Saksan yritykset saavat hyvin halvalla velkaa, kun taas Espanjassa tilanne on täysin toinen. Mitä puheenjohtajamaa aiotte tehdä tämän tyyppisille asioille? Ne ovat hyvin tärkeitä. Kuinka aiotte parantaa ja helpottaa näiden maiden oloja ja yhdenmukaistaa näiden maiden olosuhteita. Bene, allora abbiamo terminato le domande. Hyvä. Tämä oli siis viimeinen kysymys ministerille. Olkaa hyvä, teillä on mahdollisuus vastata nyt tähän kysymykseen. Voi Kiitos puheenjohtaja. Aivan oikein totesitte, että teollistuminen kytkeytyy suoraan parempaan kilpailukykyyn Euroopassa. No, miten me nyt sitten suunnittelemme puheenjohtajakaudellemme tällä tässä näissä asioissa. Kuten ehkä huomasitte puheenjohtajakautemme ohjelmasta ja minun ohjelmastakin, ja pääasia on parempi sääntely teollisuuspolitiikassa ja suositusten aikaansaantiin. Kuten mainitsin heinäkuun epävirallisessa neuvostossa, puhumme tehokkuudesta, julkisen sektorin yritysten tehokkuudesta, PK-yritystä, PK-yrityksistä puhutaan niin ikään ja sähköisistä hankinnoista puhutaan ja näitä keskusteluja jatketaan myöhemmin ja toivonkin, että joulukuussa, kun kaikki ehdotukset on kuultu ja ajatuksetkin, mukaan lukien komission tiedonannon, niin sitten pääsemme johtopäätöksiin, joka sitten toimii hyvänä pohjana keskusteluille helmikuun neuvostossa, koska se on hyvin tärkeä aihe. Meidän täytyy päästä eteenpäin tällä saralla. Sitten monivuotiset rahoituskehykset. Se on alhaisemman tasolla kuin odotettiin, ainakin kilpailukykyasioissa, joka liity pelkästään äh, teollistumisen renesanssiin, mutta budjetti ei ole määräävä tekijä hyvin tuloksiin pääsemisessä. Ja niin kuin sanoin, meidän täytyy tarkastella oikeusperustaa ja käytäntöä, ja meidän täytyy vaihtaa parhaita käytänteitä, koska me, me olemme havainneet alueita ja aloja, joissa voimme päästä enempään nykyiselläkin lainsäädännöllä ja toteasin niin ikään, <clears throat> yritämme edistää innovatiivisia toimia, kuten että innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kysyntä lisääntyisi. Haluamme kehittää klustereita, ryppäitä ja verkottumista – parempaa vaikutusarviointia ja seurantaa. Budjetti on tärkeä, mutta se ei ole ratkaiseva tekijä. On muitakin toimia, joilla voidaan eteenpäin päästä. Bene, ministro, noilla. Kiitoksia, arvoisa ministeri. Suuret kiitokset, että hyväksytte kutsumme. Kiitos, että vastasitte kysymyksiin ja mielellämme saamme teidät tänne vieraksemme toistamiseenkin. Ja nyt siis vain toivotan paljon menestystä puheenjohtajakaudellenne, ministeri. Gerbiami komitaton arei, kaip Puheenjohtaja. E, Kiitoksia, kiitän valiokunnan jäseniä. <clears throat> Olin kovin iloise, iloinen tavatessani teitä tänään ja kuuntel, sain kuunnella teidän ajatuksianne ja e, ehdotuksianne, yritimme ottaa ne huomioon. Ja odotan hyvää ja läheistä yhteistyötä lähimmän kuuden kuukauden aikana. Possiamo cominciare il... Sitten jatkamme työskentelyä. Jos haluatte kuunnella tulkkausta, voitte käyttää kuulokkeita. Itrin valiokunnalla on kunnia toivottaa tervetulleeksi ministeri Dainius Pavalkis, joka on Liettuan opetus- ja tiedeministeri ja hän edustaa täällä Liettuaan puheenjohtaja maata. Herra Pavalkis hyväksyi kutsumme ja hän on täällä noin 40-45 minuutin ajan esittelemässä tätä Liettuaan puheenjohtajuusohjelmaa ja sen jälkeen voimme käydä keskustelua. Olkaa hyvä ministeri, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. arvoisat jäsenet. Minulla on suuri etuoikeus puhua teille tänään. Kunnia, ilo, haastavaakin. esitellä puheenjohtajakaudemme etusijalla olevia kysymyksiä. Haluamme puhumassa koko Euroopan tulevaisuudesta. Ja uskomme, että meillä on tärkeä osamme siellä. Pyrin käyttämään tätä tilannetta koollakseni niin parlamentin jäsenten näkemyksiä. Jotta voimme luoda läheistä vuoropuhelua ja yhteistyötä tapaamme täällä kaksi viikkoa erittäin tärkeän toimielimien välisen sopimuksen jälkeen, joka koski Horisontti 2020 ohjelmaa. Tiedän, että olette samaa mieltä, että Horisontti 2020 on erittäin tärkeä väline EU-talouskasvun edistämiseksi ja tutkijoiden ja innovoivien bisnesten houkuttelemisessa Eurooppaan. Tämä on olennainen askel, kun teemme Euroopasta kilpailukykyisemmän ja tuottavamman. Teettäisiin valiokuntaa ja sen jäseniä aktiivisesta osuudestaan neuvoteltaessa 22, horisontti 2020 ohjelmasta ja odotan, että me jatkamme tätä läheistä yhteistyötä prosessin loppuun saattamisessa. Onnittelisin myös edellistä Irlannin puheenjohtajuutta valtavasta työstä kaudella. Lituania jatkaa ponnisteluja yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta, jossa sovittiin Irlannin ja Kreikan trio-ohjelmassa. Liettuan kaudella teemme parhaamme päätäksemme, että olemme, että olemme puolueettomia, rehellisiä, välittäjiä parlamentin ja neuvoston ja komission suhteissa. Teen, olen hyvin selvillä Euroopan parlamentin tärkeästä osuudesta päätöksenteossa. Siksi pyrin molempia osapuolia hyödyttävään, rakentavaan, tehokkaaseen yhteistyöhön tässä valiokunnassa edistääksemme Euroopan kansalaisten asiaa. Meillä on nyt Euroopan kansalaisten vuosi, ja on tärkeämpää kuin koskaan, että parlamentti ja neuvosto ponnistuvat entistä enemmän saavuttaakseen tuloksia, joita kansalaiset ansaitsevat he kanssa ansaitsevat parempaa, parempaa elämänlaatua ja selkeämpiä näkemyksiä, näköaloja. Valmistautuessamme puheenjohtajakauteemme oli mahdollisuus tavata puheenjohtajan Rova Sartori, tapasin myös herra Ellerin ja useita muita valiokuntamme jäseniä. Ja viikon kuluttua olen toivottamassa tervetulleeksi ITRE-valiokunnan jäseniä Vilnaan. Ja toivon, että kaikki nämä sitomukset luovat keskinäistä ympär- ymmärrystä ja tavoitteiden jakamista. Tutkimuksen alueella pääprioriteettimme on Horisontti 2020 ohjelman aloittaminen 2014 alussa. Se on ehdottoman olennaista. periaatteessopimuksen jälkeen, joka koski ohjelman lainsäädäntöpakettia, meidän täytyy vielä ottaa useampi askelia. Toivon, että ne saadaan otettua. Puheenjohtajamaa pyrkii myös laitamaan sopivia ratkaisuja euratom kuin myös Euroopan panokseen kansainvälisen ITER-fuusioprojektiin. Puheenjohtajana annamme priorisoimme myöskin laivunsaadanta-ehdotuksia, jotka liittyvät Horisontti 2020 välineen toteuttamiseen. Erityisesti sopimuksen artiklaan 185 perustuvat julkisen sektorin kumppanuudet ovat alueet, joilla odotamme mitä läheisintä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Toinen meille kaikille tärkeä asia on Euroopan tutkimusalue. 2012 komissio julkaisi tiedonannon, joka koskee vahvistettua kumppanuutta. Ja me odotamme, että komissio julkaisee ensimmäisen edistyskertomuksensa. Heti kun se on esitelty, voimme sitten keskustella neuvostossa ja eri konferensseissa puheenjohtaja, kollega, ehdotuksenne ja kommenttinne, kysymyksenne. Tulemat keskusteluiksi konferensseissa ja tapahtumissa, joita järjestämme Liettuassa. On itse olemaan niissä läsnä. Ja vain välitän teidän ajatuksenne, ehdotuksenne laajemmille yleisöllä kentällä. Mainitsen vain lyhyesti nämä konferenssit. Ja tässä te kuvaa siitä, mitä aiomme keskustella. Euroopan kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen ja itäinen kumppanuus tutkimus- ja innovointialueella. Tutkimus henkilöstön resursseihin, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden konferenssi insinööriteollisuuden ja tiedeforum, sitten FISA ja Eurad Waste 13, Vilnan innovaatifoorumi ja paljon muita. Pohjohtajakaudella meillä on kolme neuvoston kokousta, kaksi muodollista ja yksi epämuodollinen. Yksi, ensimmäinen muodollinen on kahden kuluttua Vilnassa. Se käsittelee erittäin tärkeitä kysymystä siitä, minkälaista koulutusta tarvitaan, mitä taitoja tarvitaan innovaavien teknologioiden tarpeisiin Euroopassa. Koska se, mitä yliopistot tarjoavat ja mitä tutkimus ja teollisuus meiltä odottaa. Ja muodolliset kokoukset ovat sitten syyskuussa ja joulukuussa Brysselissä Ravas Hartori, kun ne arvoisat jäsenet, kun nykyinen lainsäädäntösykli alkaa lähestyä loppuaan, me tunnustamme yhteisen tahtomme viedä loppuun onnistuneesti neuvottelut mahdollisimman monessa lainsäädäntöaloitteessa. Ja olemme sitoutuneet yhteistyöhön Euroopan parlamentin ja ITRE välillä. Puheenjohtajakauden alussa odotan hedelmästä yhteistyötä kanssanne vuoden toisella puoliskolla ja, ja teidän vierailulle Vilnaan tulee olemaan mahdollisuus jatkaa huomisen kesku- näitä keskusteluita. Kiitoksia siitä. sitten esittämään kysymyksiä, äh, kun tästä puhetta, niin, ja vien näitä teemoja eteenpäin sitten liittoon puheenjohtajakauden kokouksissa. Kiitos. Seuraavaksi kollegat saavat puheenvuoron Pilar de Castillo ensimmäisenä EPPstä. President. Kiitos puheenjohtaja. Nyt puhun äidinkieltäni espanjaa. Voitte käyttää siis tulkausta. Ensinnä siis ryhmäni nimissä haluan toivottaa teille tervetulleeksi tänne valiokuntaan, joka siis todella käsittelee tutkimusta ja innovaatiota ja myös näitä kysymyksiä, jotka liittyvät kilpailun puiteohjelmaan ja anteeksi, toimiiko tukkaus? If not, I can use English, but... Jos tulkkaus ei tunnu toimivan, niin voin puhua tietysti englantia. Niin, hyvin lyhyesti haluan toistaa. Siis, siis toivotin teidät tervetulleeksi parlamenttiin, tänne valiokuntaan. Ja tiedätte, että täällä käsittelemme innovaatioita ja tutkimusta. Ja nämähän kuuluvat tähän puiteohjelmaan, kaikkiin näihin eri ohjelmiin. Tämä liittyy myöskin ja myöskin Euroopan teknologiainstituutin asioihin. Ja nämä ovat tämän puiteohjelman keskeisiä pilareita, kun ajatellaan horisontti 22 2020. Kun ajatellaan laajalti ottaen parlamenttia, niin olemmehan jo näitä kahta asiaa jo työstäneet, ei pelkästään vain silloin, kun komissio on niitä esittänyt, vaan jo aiemminkin esimerkiksi asiakirjat, kuten vaikkapa yksinkertaistaminen. Tämä on Garsa Karpajon Työstämä asia ja tällä on käyty tärkeää keskustelua tästä ja tämä on myöskin levinnyt laajemmalle tämä jo aikaa sitten. Kiititte Irlantia puheenjohtajamaana kaikesta sen tekemästä työstä ja uskon, että näin todella on tehtävä, mutta haluaisin myöskin kiittää kaikesta siitä työstä, jota on tehty kaikki eh, täällä valiokunnan eh, valiokunnan ovat pitäneet tätä erittäin hyvänä. Ja nämä asiat ovat melkein nyt jo paketissa, mutta tiedätte, että vielä jäljellä on ikään kuin tuo viimeinen loppusuora ja ehkä hiukan hankalakin sellainen, koska kysymys on aiheista, joihin vielä täytyy saada vielä eh, joitakin täsmennyksiä ja eh, pyytäisin siis teitä puheenjohtajamaan edustajana tällä alalla, että ponnistelisitte sen eteen, että nämä kaikkein pienimmätkin yksityiskohdat saataisiin järjestykseen ja että ne ratkeaisivat myöskin parlamentin tuella. Voin todeta, että parlamentti pyrkii siihen, että nämä asiat saadaan käsittelyyn loppumahdollisimman pian. Ja parlamentti on tehnyt todella paljon hienoa tietä ja nämä tulokset ovat erinomaisia ainakin meidän oman vastuualueemme sisällä. Toinen ongelma on sitten <laughs> tämä budjetti ja nämä rahoitusnäkymät, se mitä käytetään tältä osin tutkimuksen, mutta se on ihan toinen juttu. Mutta uskon, että tällä hetkellä tilanne on aika pulmallinen ja arkaluontoinenkin, että tässä varmasti Liettua puheenjohtajamaana voi käyttää taitoaan, jotta saataisiin todella nämä asiat pakettiin, koska tätä todella eurooppalaiset sijoittajat odottavat, tutkijat odottavat. On muistettava, että tutkimusbudjetit ovat todella vaikeuksissa monissa maissa aivan ilmeisistä syistä nämä finanssipoliittiset vajeet ja kaikki muut julkisen talouden vajeet ovat tähän vaikuttaneet ja nyt todella toivoisimme, että saataisiin näihin tutkimushankkeisiin riittävästi varoja tämän puitoihjelman, tutkimuksen puitoihjelman kautta ja on hyvin tärkeää, että mahdollisimman pian myöskin yliopistojen ja tutkimuskeskukset voisivat myöskin saada nämä varat käyttöönsä, koska näissä olosuhteissa ne tarvitsevat niitä entistä enemmän niin, että mahdollisimman pian toivon mukaan saadaan pakettiin kaikki tämä. Ja jälleen kerran siis paljon onnea vielä teille ja olette tietysti aina tervetullut tänne valiokuntaan. Kiitokset Pilar, sitten Balcetis. Ačiū Germa, pirmininkė ir noriu atsiprašyti. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän kollegat anteeksi. Puhun jo kolmatta kertaa tänään, koska meillä on kolmas ministeri Intrivaliokunnassa. Toivottavasti myös teidät tervetulleeksi. Puheenjohtajuuden ministerit, ylipäätään erityisesti teidät, herra ministeri, onnittelu teidän erittäin erittäin tärkeästä tehtävästä, joka teillä on annettu. Te olette professori, te tunnette ollaan hyvin. Meillä on kysymys, joka koskee EUta kokonaisuudessaan näiden rypäiden klustereiden asiat on otettu jo esille. Jokaisen jäsenmaita on tehty valtavia investointeja. Oliko jotta luodaan tällaisia kovorypäitä, rakennuksia ja muuta infrastruktuuria. Tiedämme, että näiden rypäiden muodostaminen on aika monimutkaista ja monilla alueilla tulokset eivät ole kauhean tyydyttäviä, mutta näemme myös lupaviakin merkkejä. Herra ministeri, minkälaisia aloitteita teillä on tällä alueella? ja että voimme saada tuloksia tällä klusterialueella. jotta voisimme hyödyntää tieteellisiä saavutuksia ja, ja ratkaista koulutukseen liittyvät ongelmat. Kiitokset. Rova Karvaija. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri Itre-valiokuntaan menestyksekästä puheenjohtajakautta seuraavan puolen vuoden aikana. Minä olen Horisontti 2020 ohjelman esittelijä. Laadin siitä mietinnön ja haluaisin myös yhtyä siihen, mitä Pilar del Castillo jo sanoi. Haluan kiittää kaikkia toimielimiä, siis yhteistyötä yhteistyöstä ja myöskin tehän edustatte tässä jäsenvaltioita. Yhteistyö on ollut hyvää ja juuri tässä ohjelmassa uskon, että olemme päässeet tasapainoiseen ratkaisuun eri osissa tätä ohjelmaa, kuten vaikkapa rakennerahastot, rahastot Lehdissä on kirjoitettu, että parlamentti saa tahtoisi lävitse melkein kaikissa kysymyksissä, paitsi rahassa, koska olisimme halunneet isomman budjetin, mutta tämä tietenkään ei pelkästään vain liity tutkimukseen. Muutoin uskon, että horisontti 2020 olisi saanut isomman budjetin kuin mitä se tällä hetkellä, koska tällä hetkellä budjettihan ei oikeastaan äh, ole kasvanut ollenkaan tältä osin. Mutta nyt äh, paljon on vielä työtä jäljellä, kuten sanoitte, jotta pannaan täytäntöön se, mitä vielä on jäljellä, jotta taattaisiin se, että Tämä kaikki alkaa 2014 alussa ajallaan. On vielä saatava teksti muotoiltua. Komissiolla on vielä tekemistä samoin neuvostolla, mutta jotkut toimet, kuten vaikkapa artikla 185, artiklan mukaiset toimet, joissa vaaditaan jossa vaaditaan siis yhteispäätösmenettely ja tämä esimerkiksi malarian ja tuberkuloosiin liittyvät toimet ymmärtääkseni vielä vaativat parlamentin päätöksen niin, että jotta taattaisiin se, että kaikki saadaan tehtyä puolen vuoden aikana, miten olette kaavailleet aikataulua ja seuraavia konkreettisia vaiheita, jotta kaikki saataisiin todella käsiteltyä teidän puheenjohtajakautenne aikana. Se la Kiitokset, Rova Trotman. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia, Rova puheenjohtaja, herra ministeri. Paljon kiitoksia, että olette tulleet meitä tapaamaan valiokuntaamme. Kysymykseni koskee kahta asiaa. Ensinnäkin nuoret. Olette koulutusministeri. Ja meillä on ollut keskustelu varoista ja myöskin työttömyyteen liittyvistä toimista ja painosta politiikasta. Me tarvitsemme insinööreitä, uusia, aha, uutta ammattitaitoa esimerkiksi pilvipalveluiden luomisessa. Ja uusiin tietoteknologian käyttötapoihin ja Varsinkin 2020 raameissa mahdollisuudet lähteä uusille poluille. Olisiko tämä teidän prioriteettinne? Tukisin teitä siinä. Meidän täytyy ottaa nuoret huomioon. Toinen mielestäni tärkeä teema, kun olen oman alueeni yliopistojen kanssa yhteistyössä. Se on toinen on opiskelijoiden yritysten tukeminen. Sitä varten tarvitaan koulutusta, korkeamman asteen koulutuksen, että nuoria voidaan tukea yrittäjyyden tiellä. Ja sitten olen huolestunut, herra ministeri, että tämä koskee tuki nuorten liikkuvuuteen. Me toimme sitä voimakkaasti parlamentissa, mutta me emme halua, että maat, jotka maksavat koulutuksesta, jotka auttavat nuoria saamaan tutkinnan, että, että ovat eräänlainen nuorten aivovuodon kohde, että sen jälkeen he eivät voi sitten käyttää näitä taitoja. Olen vähän huolestunut, miksi jotkut maat pystyvät demografista syystä vetämään valtavia määriä nuori, nuoret lähtevät sitä kotisiltaan ja sitten rakennerahastoihin liittyvä rahasto, rahoitus. tarvitsee varoja tutkimukseen, infrastruktuuriin, järjestukeen ja kysyisin teiltä, miten viedätte budjettikysymyksen? vasta jonka on kovasti ponnistellut aikaisemmin laajentumisen puitteissa. Me halusimme kuulla näiltä uusilta mailta tietoja, miten ma- rahastot voivat nykyoloissa auttaa säilyttämään tasapainoa. Grazie. Eller, prego. Eller. Um, <clears throat> Madame Satori, um, dear Minister, Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa ministeri, suuret kiitokset sitoumuksestanne. Uskon, että osoititte todella empatianne ja kiinnostuksenne puheenjohtajakauden eteenpäin viemiseksi erityisesti juuri, kun kysymys on horisontti 2020 tapasimme juuri taannoin muita kollegoita ja tämä todella osoittaa kunnioitusta parlamentin työlle. Minulla on pari kysymystä. Tiedätte varmasti, että parlamentti parlamentti sai aikaan tuloksia. Ja mitä tuloksia se siis sai aikaan, kun ajatellaan teidän maatanne? Parlamentilla oli varmasti hyvin oma keskustelunsa siinä, kun puhuttiin tästä tästä äh, huippuosaamisesta, nyt puhumme sitten laajentamisesta, olemme halunneet muotoilla tietyn ohjelman ja parlamentti todella pääsi äh, tuloksiin ja haluan kiittää teitä avustanne siinä, että äh, todella taivuttelette neuvoston tätä asiaa miettimään, mutta uskon, että tämä todella yhteistyössä toteutuu. Kysymykseni liittyy liittyy näihin rakennerahastoihin. Nehän ovat horisontti 22 osalta nyt tuossa asetuksessa, samoin myöskin rakennerahaston osalta tuossa menetyksessä. Mutta tuntuu siltä, että jotkut jäsenvaltiot olivat vähän epäilevällä kannalla kun ajatellaan sitä, että innovaatiorahoja tai ainakin, että osa näistä rakennerahastoista käytettäisiin koulutukseen ja innovaatioon ja tämän tyyppisen kysymyksen. Tämä sitten johtaisi kasvuun. Minun kysymykseni on siis seuraava. Mitä, mi, kuinka aiotte valmistella? Mikä mielestäni on taustalla siinä, että tämä todella tapahtuisi todellisuudessa, koska tämä on edelleen haaste se, että vakuutetaan siitä, että rahat horisontti 20-20 ovat Brysselissä hyvin usein jäsenvaltiot ovat epäilyllä kannalla, mutta täällä se on. Jos tätä laajentamisrahaa saadaan laajentamiseen, niin rakennusrahastot, jotka ovat jäsenvaltioiden selän takana, niin joko ne käyttävät sitä innovaation tai eivät käytä innovaation. Mitä mielestänne tarvitaan, jotta todella saataisiin tämä toteutumaan? Tämä tärkeä silta, siis rakennerahastojen ja horisontti 2020 välillä on kysymyksen. toinen seikka, josta haluaisin kysyä, liittyy budjettiin. Tiedätte varmasti, että reaalisesti budjetti alenee 10 prosenttia, menemme takaisin 70 miljoonaa on 2013 osalta tämä se olisi ollut 10 prosenttia korkeampi. Mutta kun ajatellaan nyt näitä rahoitusongelmia, ja näitä taloudellisia ongelmia, niin reaalisestihan vuonna 2013 ja 2015 investoinnit ovat ihan kohdallaan, eivätkä laske suhteessa vuoteen 2013. Voidaanko ajatella, kun kysymys on tästä joustavuudesta, että jotenkin pyrittäisiin ponnistelemaan sen eteen, että 2014-2015 voimme käyttää tarvitun määrän rahaa kun kysymys on vaikkapa yrityksistä, niin että tällainen etupainotteinen rahoitus toteutuisi. Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy tähän alhaalta ylös lähestymistaipaan tähän tapaan siihen, että jotkut voivat saada ikään kuin suositumusaseman tässä ohjelmassa juuri erikoisosaamisensa huippuosaamisensa osalta. Äh, mitä mieltä te olette siitä, kuinka paljon tällaista nopean kaistan instrumenttia pitäisi käyttää? Bene, non ho più nessun... Hyvä. Nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ja jos sopii, niin nyt kuulemme ministerin vastaukset näihin kysymyksiin. Very much. Paljon kiitoksia. Kiitos kysymyksistä. Aloitan pilarista. kysymyksenne va, va samansuuntainen kuin herra Ellerin kysymys tästä nopeasta kaistasta. Olen samaa mieltä, että meillä on ongelmia toteuttaa kaikki asioita nopeasti, mutta neuvoston puolesta – asiakokonaisuus hallussa. En usko, että tämän enempää pystymme tekemään. Oma mielipiteeni on, ja että, että on voimme parlamenttina ja neuvostona osoittaa, että kykenemme etenemään nopeasti, että voimme neuvotella nopeammin kuin aikaisemmin. Koska yksi kielteinen puoli sitä, että ihmiset, kieltäinen asia, mitä ihmiset puhuvat kadulla, on, että asiat etenevät liian hitaasti Brysselissä. Joten tässä on sitten esille tärkeä kysymys. Tässä oli kaksi kysymystä sitten budjettirajoituksen niukkuudesta. Olen tässä samaa mieltä, että koska tutkimus, kehitys ja innovointi on vain alueita, joille pitäisi saada jo lisää rahaa, jonne me haluaisimme lisää rahaa. Vietin puoli vuotta vierailen kaikissa yliopistoiden bisnesfoorumeiden ja nanoteknologian kokouksissa. Ja kaikki ovat samaa mieltä. Rahaa tarvitaan. Toisaalta Tämä on aina alue budjetissa, jossa leikkaukset eivät ole liian isoja, mutta osa budjettia ovat paljon alhaisempia kuin tutkimuspuolella. Eli tämä on nyt jonkinlainen parlamentin ja neuvoston saavutus. Koska tutkijat ja innovointibisneksen ihmiset sanovat, että kiitos. Rabalchittis. Pystymme kommentoimaan ryppäitä, klustereita ja infrastruktuuria. Ja mitkä ovat seuraavat askeleet? Minä toivon, että että saamme 18587 artiklaan liittyvät kysymykset nopeasti ratkaistua. On EUn ja yritysten ihan järkevää luoda yhteisiä projekteja innovoiva lääketieteen ala, elektroniikka ja muut. Teollisuuden ja tutkijoiden selkeää sitoutumista pitäisi nähdä. Jos puhumme tutkimuksesta ja innovoinnista ja tästä kuilusta, niin meillä menee aina tämä yhteys tutkimukseen, joka on erinomaista Euroopassa. Me olemme tutkimuspuolella parhaita ideoita on teknologisia innovaatioita, mutta olemme honneja siirtämään näitä ideoita teollisuuteen tuotantoon. Ja tämä kuilu pitää täyttää. Miten? Sitä en osaa sanoa. Mutta olemme ainakin tunnistaneet ongelman. ja se pitää yrittää ratkaista. Paljon kiitoksia, tämä on erittäin tärkeä kysymys. Rava Carvalho, jos oikein näisin nimenne. Tärkeitä kysymyksiä budjetista Artikla 185 ja 7 liitto ponnistelee, että etenisimme näissä asioissa. Ja jos sallitte, niin palaan asiaan myöhemmin. Ja palaan asiaan valiokunnan kanssa. Kiitos. Rava Trautman kysyi nuorisosta ja liikkuvuudesta, aivovuodosta ja budjetista. Vuoditista ja vasta senkin luultavasti työttömyys on tärkeä prioriteetti EU-ssa. Kaikki sitä puhuvat. Avausseremoniassa Vilnassa tämä oli yksi prioriteeteista. kun sanomme, että nuorilla ei ole töitä, on eroja sen suhteen, mitä taiteen on, on, ihmisellä on ja mitä taitoa tarvitaan teknologisesti pitkälle menevässä teollisuudessa. On paljon ihmisiä, joilla on tämän oli joko yksi erityinen taito ja hyvät työttömiä. Saksassa tarvitaan paljon insinöörejä, high-tech, ATK-spesialisteja, tarvitaan kaikkialla Euroopassa – Rava Tratmanin esille ottama ongelma on erittäin tärkeä. Uh, presidency uh, can do about this. Uh, we... Mitä voi liittyä asialla sitten tehdä? Me tulemme keskustelemaan näistä kysymyksistä Liettuan kokouksessa. Puhumme siitä, miten yliopilaiden yliopistosta valmistuneiden ja teollisuuden tarpeet saadaan vastaamaan epämuodollisessa kilpailukykyneuvostossa Villassa kaksi kertaa myöhemmin. Olisiko, että saamme jotain näkemyksiä neuvostosta näistä kysymyksistä. Uh, Mr. Eiler, uh, I, uh, I personally thank you for good collaboration. Herra Eiler, kiitän teitä hyvästä yhteistyöstä. Ja minä olen puhunut näistä Horisontti 2020 päätöksistä. Pannaksi ne oli tärkeää. Rakennerahastot. Teillä on, paljon puhunut älykkäästä erikoistuneisuudesta in between structural and, and smart specialization as a horizon 2020. Ja näin prosentti 2020 yhteydessä. sitten rakennerahastojen varoja voi käyttää tutkimukseen ja niin että saamme maksimaaliset olekset yhteiskunnalle innovoinnille teknologialle. Hyvin ajankohtainen kysymys. Teemme parhaamme, jotta kiinnitämme, kiinnitämme siihen mahdollisimman paljon huomenta. Kiitos. Grazie ministro per la... Kiitos ministeri Kiitos siitä, että tulitte. Kiitos puheestanne ja kiitos näistä vastauksista. Ne olivat hyvin täsmällisiä kaikille kollegoille. Ja nyt valiokuntamme nimissä haluan kiittää teitä ja luonnollisesti tapaamme varmasti, kun tarve niin vaatii. Kiitokset. Bene, cominciamo subito anche perché eh, abbiamo dovuto inserire un nuovo... Jatkamme työskentelyä saman tien, sillä meillä on uusi kohta iltapäivän esityslistalla aamulla. Olemme hiukan myöhässä. Annan saman tien puheenvuoron kollega Hibnerille, joka puhuu YK ilmastonmuutoskonferenssista 2013. COP19 on vuorossa. Prego. Dziękuję bardzo. Może zaczekamy dwie minuty aż... No- nawet minut. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Postaram się bardzo zwięźle przedstawić. Kiitos puheenjohtaja. Yritän olla kovin lyhytsarainen kommenteissani, kun puhumme, mitkä, mi, mitä teidän yhdessä varjostelijoiden kanssa. Haluan kiittää heitä viime viikon, kahden viikon takaisesta tapaamisesta. Me, me tukeudumme asiakirjaan, joka kehitettiin valiokunnassa viime vuonna, koska se oli hyvin tasapainoinen asiakirja. Me yritämme ottaa huomioon kaikki nämä oleelliset asiat, mitä valiokunnassa käsiteltiin itse ehdotuksista. Olen tarkistanut ne ja päädyin siihen, että meillä olisi kolme pääosastoa, jotta pystyisimme kes- keskittymään helpommin. Ensinnäkin teollisuus ja kilpailukyky, tutkimus ja innovaatio ja energiapolitiikka. Totta kai kaikki näistä liittyvät myös energiahuippukokoukseen. Sitten muutama sana sitten näistä osastoista. Tai olen ö, valmistellut faktaa ja näyttöä näyttöä kaikista, jolta ja, ja tämä näyttö perustuu joko saamiimme tietoihin tai tutkimustietoon. Ja sitten yhteenveto kaikista näistä aloista. Ja, ja sitten me ehdotamme, että näitä sitten tarkastellaan kesän mittaan. Sitten ensimmäinen osa teollisuus ja kilpailukyky. Täytyy avoimesti myöntää, että asiakirjan mukaan ja saatujen tietojen mukaan – jota olemme saaneet IAEAlta, maailmanlaajuiset CO2-päästöt ovat kasvaneet huolimatta siitä, että ne ovat laskeneet Euroopassa ja USAssa. Näin ollen voimme, olemme lähteneet diagnosoimaan, miltä alueelta eniten tulee näitä, äh, näitä hiilidioksidipäästöjä. Eli kenen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota näihin päästöihin neuvotteluissa. Seuraava asia on seuraava. Varmastikin energian kulutus tulee kasvamaan ja se tulee perustumaan kasvuun ja kulutukseen kaiken tyyppistä energialähteistä. Ei niin kuin, että keskittyisimme vain uusiutuviin energialähteisiin, on kyllähän niidenkin osuus kasvaa, mutta on kuitenkin selviä merkkejä siitä, että koko energiamarkkinat ovat käytössä eri tavoin täällä Euroopassa – ja siellä tavalla voidaan saada myötävaikutettua tasapainoiseen talouteen. Meidän pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen tosiseikkaan, että meidän täytyy säilyttää kilpailukyky, kilpailukyky etumme tasapainoisen teknologisen ja ammattimaisen tiedon pohjalta. Ilmastohuippukokouksessa on tarkoitus myös puhua kilpailukyvystämme. Toinen asia, joka on tärkeä, on se, että tämä koko operaatio, joka liittyy tähän huippukokoukseen, vaikuttaa huomalla tavalla energian hintaan. Meidän tulee analysoida energiahintojen vaikutusta teollisuuden kehitykseen, ja EU tulee varmastikin edistämään kaiken tyyppisten teknologioiden käyttöä, jotka ovat ympäristömyönteisiä ja jotka ovat tehokkaita teknologioita, ja me olemme hyväksyneet energiatehokkuusasiakirjan ja meidän pitäisi painottaa sitä, että tämä asiakirja on sellainen, jonka pitäisi olla yhteinen ja globaali. Sen pitäisi ottaa huomioon energiatehokkuuden kaikkialla maailmassa. Ja sitten muut asiat, jotka liittyvät meidän ehdotukseemme, seuraavia. Teollisuus ja kuluttajat EU-ssa ovat valmiita asettamaan vielä kunnianhimoisempiakin tavoitteita ilmastopolitiikassa, mutta me kuitenkin katsomme, että tällaisten tavoitteiden hyväksyntä olisi mahdollista vain, jos muutkin ma- maailman taloudet tekevät samantyyppisiä ponnisteluja. Me emme voi olla tässä yksin, äh, äh yksin souloilemassa omalla saarekkeellamme valtamerellä. Me olemme asettaneet itsellemme tavoitteita, mutta nämä se täytyy saada osaksi globaalin talouden tavoitteita ja näköaloja. Ja mitä muuta tietoa olemme saaneet? Ne, se osoittaa, että päästöt EU:ssa ovat vain 11 prosenttia globaaleista päästöistä, ja ne tulevat alenemaan ja hupenemaan tulevina vuosikymmeninä. Siksi meidän täytyy Äh, varoittaa ihmisiä, ettei lähdetä liian kunnianhimoisiin tavoitteisiin äh, EU-tasolla, joka saattaisi sitten aiheuttaa sen, että maali katoaa silmistä. Jos me tuomme äh, tuotteita maista, jossa on korkea päästötaso, niin silloinhan me tuomme maahan tai alueellemme myös päästöjä. EU pitää hyvänä niitä signaaleja, joita olemme saaneet Yhdysvalloista esimerkiksi, jotka antavat ymmärtää paljon myönteisemmän suhtautumisen ja asenteen tähän globaaliin sopimukseen ja sen mahdolliseen tekemiseen. Totta kai tämä on, tässä on keskitytty myös uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen. Ja tässä huippukokouksessa meidän pitäisi yrittää saada tukea mahdollisimman monilta, ei niinkään pieniltä mailta, mutta ennen kaikkea niiltä, jotka, joiden päästöt ovat suurimpia jotka vaikuttavat myös eniten maailman talouteen. Ja tällä tavalla voitaisiin päästä globaaliin tavoitteisiin. Olen painottanut aikaisemminkin, kukin näistä luvuista tulee olemaan vetoomus samaan aikaisesti. Vetoomus tiukemman koordinaation puolesta neuvoston, komission ja, ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kesken, joiden pitäisi olla operatiivisia tässä suhteessa. Meidän pitäisi olla aloitteellisia, ja totta kai meillä on myös kansainväliset virastot, kuten uusiutuvien energialähteiden virastot, ja, ja meitä on vielä löytyy yhteistyötä energiatehokkuuden saralla ja myös kansainvälinen atomenergiakomission kanssa. Kaikkien olemassa olevien laitosten ja elinten pitäisi olla mukana tässä prosessissa, jotta ei mitään elementtiä huomiota jotta saataisiin aikaan tasapainoinen lähestymistapa. No, sitten tutkimus ja innovaatio, me pitäisi keskittyä uusiin teknologioihin ennen kaikkea. Me tiedämme, että teknologia voivat merkitä läpimurtoa älykkäille ja myönteisille investoinneille ja järkeville ratkaisuille, jossa suositaan kamppailua ilmastonmuutosta vastaan. Me emme sano, että olisi vain yksi ratkaisu, olisi vain yksi hyvä ratkaisu, muut ovat roskaa. Ei, meidän pitää keskittyä nykytason mukaisiin, nykyisen teknologian tasolla oleviin mahdollisuuksiin. Meidän pitää verrata muihin toimijoihin, että ne samoin. Tässä on vetoomus kansainvälisen sitoumuksen puolesta, jotta lisättäisiin investointeja tutkimukseen ja kehitystyöhön. Ja olen tänään puhunut Piilaakson, Piilaaksosta ja tällaisia, siellä tällaisia hankkeita on jo päällä. Tämä tarkoittaa sitten, että tämä olemaan, nämä tulevat olemaan nykytekniikan tason mukaisia ratkaisuja. meidän pitäisi myös lopettaa pikkuhiljaa. Ja lopuksi energiapolitiikka. <clears throat> Hyvät naiset ja herrat, meidän pitäisi käyttää kaikkia niitä tukimuotoja, mitä voisimme käyttää uusi teknologia. Ener- te- energiatehokkuus on tietenkin helpoin tapa leikata päästöjä ja sillä tavalla voidaan osaltaan kääntää tämä trendi, joka vaan Tämä merkitsee myös melkoista panosta näihin kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Olen todellakin pahoillani, että puhuin niin pitkään. Kiitos. Io direi che importante. Kiitoksia. Niin. Meidän pitäisi saada kaikki kolme kohtaa vielä käsiteltyä ennen kuin komission jäsen saapuu. Ehdotan siis, että pitäisimme kiinni puheajoista. Seuraavaksi Simeski ja ja rozumiem, że ten projekt, który został nam przed... Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän, että tämä luonnos on yhä luonnos. Tarkastellaanpa neuvottelijoiden historiaa. Historiallinen konteksti osoittaa, miksi kärsivällisyytemme alkaa loppua koskien tämmöistä globaalilla tasolla. Venäjä, Kiina, Brasilia, muut kasvavat taloudet ja Yhdysvallat odottavat, että Eurooppa lähtee omalle tielleen, toteuttaa omia tavoitteen odottamatta, että muut liittyisivät tähän valtavaan globaaliin hildioksen päästä projektiin ja odotusten vastaisesti pääkilpailijamme eivät tee mitään. He vähät välittävät näistä tavoitteista. Yhdysvalloissa ei ole tapahtunut mitään, joten 19 konferenssin pitäisi lähettää voimakas viesti. Odotamme, että te saatte meidät kiinni. Neuvoston johtopäätösten mukaan vuodelta 2007 Euroopan politiikka pitäisi ehdollistaa sopimukseen muiden kanssa ja heidän oma liittymissitoumuksen kanssa. Ja meidän pitäisi tasapainottaa kunnianhimoiset tavoitteet ja teollinen pohjamme. Muistan teitä siitä, mitä Rava Angela Merkel sanoi kaksi viikkoa sitten neuvostokokouksen jälkeen, jossa päätettiin, että jossa päätettiin, että hiilidioksidipäästöjen rajaa ei nosteta. Spending day. Me käytämme päivää keskustella täällä työllisyydestä. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että vaikka meidän täytyykin tehdä edistyä ympäristönsuojelussa, emme saa heikentää omaa teollisuuspohjaa. Nasze rezolucje pozwalały na to, aby wprowadzać do nich jos meidän päätöslauselmamme vastaisivat tällaisen moton, niin mottamme pitäisi olla tämä sitaatti Rova Merkelin puheesta. Grazie, collega Simaski. La parola. Kiitokset, herra Simaski. Seuraavaksi Vilan Kuonras. Thank you, president. Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää Rova Hibneriä tästä hänen tekemästään työstä. Ja hänen ehdotustensa mukaisesti on joitakin merkittäviä huolenaiheita. Hiilidioksidipäästöt alenevat niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, mutta ne kasvavat globaalilla tasolla – eikä pidä unohtaa myöskään sitä, että EU on vastuussa vain 11 prosentista näistä maailmanlaajuisista päästöistä ja tulevaisuudessa tämä luku kutistuu entisestään, koska väestö maailmassa kasvaa ja väestön kasvu johtaa energian kulutuksen kasvamiseen. Meillä on siis tämä vastakohta toisaalta nämä ponnistelut, erityisesti juuri Euroopassa, ja toisaalta se, että maailmanlaajuisesti päästöt kasvavat. Tässä tilanteessa olen täysin samaa mieltä edellisten puhujien kanssa siitä, että meidän täytyy todella tarkavaisesti seurata Euroopan teollisuutta, jotta voidaan minimoida hintojen nousuvaikutukset kilpailukykyyn, kuten myös toimia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa taataksemme kestävän talouden. Meidän on myös toimittava hyvin vahvalla tavalla, kun pyrimme vakuuttamaan muut maat lähtemään mukaan koordinoimaan näitä toimia ilmastonmuutoksen suitsimiseksi. Ja tietysti meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia siinä, että takaamme reilun kilpailukyvyn reilun kilpailun olosuhteet kaikille teknologian teollisuuden aloille tässä Varsovan konferenssissa. Tietysti erityisesti pitää toimia kunnianhimoisemmin kuin aikaisemmin. Dohassa muistutettiin sitä, kuinka tärkeää on, että Eurooppa puhuu yhdellä äänellä ja tarve sopimukseen rajat ylittävällä tavalla poliittisten ryhmien rajojen yli ennen tätä konferenssia mar- ma- marraskuussa on hyvin tärkeää. Tällä tavalla uskon, että voimme säästää kallista aikaa, jota kuitenkin tarvitsemme tuon itse kokouksen aikana. Ja lopuksi vielä olen täysin samaa mieltä Rova Hibnerin kanssa siitä, että on tarpeen miettiä energiatehokkuutta, koska se on se tapa, jolla näitä päästöjä vähennetään. Ja uskon, että hän aivan oikein asettaa energiatehokkuuden etusijalle tässä tekstissä ja myös keskustelussa. Grazie. Kollega. Kiitokset kollega Hall. Se. Madame Carvai. Hän ei olekaan paikalla. Sitten... Okay. Um, I think that, uh, uh Europe... Kiitos puheenjohtaja. Eurooppa on nyt tilanteessa, jos sen pitäisi ottaa kilpailuetu. Eh, tämä aikaisempi hiiliformi oli hyvin epämääräinen. Meidän täytyy huolehtia huolehtia siitä, että pidämme kiinni periaatteistamme ja meidän pitäisi päätöslauselmassamme vaatia, että komissio pysyy periaatteissaan. Minun mielestäni on kuusi asiaa, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ensimmäiseksi <clears throat> tulevan sopimuksen ei pitäisi jakaa maailmaa kahteen pääkategorioon. Kioto pöytäkirja jo jakaa teollisuusmaihin ja ja kehittyviin maihin. Uh, objectives to be fulfilled are... Ja meidän pitäisi saada kukin ma- uh, maa kantamaan oman kortinsa tähän kekoon, kun puhutaan resursseista – Miten pitäisi suhteuttaa esimerkiksi vitseihin, indikaattoreihin, kuten PKT per nuppi, sitten päästötilanne ja teknologian tilanne. Se Pitäisi olla suhteellisen helppoa määritellä ja sopia indikaattoreista. Toiseksi meidän pitäisi yhdistää <clears throat> tavoitteet, jotka koskevat eri maita. Ja tavoitteet pitäisi hyväksyä eri teollisuuden sektoreilla globaalilla pohjalla. Nämä voidaan yhdistää. Me voimme yhdistää jonkun maan koko talous ja, ja toisaalta jonkin maan tietty sektori. Tämä voisi olla hyvä se, niin energiavaltaisen teollisuuden hiilivuotojen kannalta. Me tarvitsemme joustavamman järjestelmän kuin Kioto, jotta voitaisiin ottaa aloitteita alhaalta ylöspäin. Neljänneksi, markkinamekanismien pitäisi parantua ja pitäisi kytkee erilaiset ETS-mekanismit ympäri maailmaa. Ja CDM täytyy säilyttää, mutta CDM täytyy olla paljon yksinkertaisempi. Ja se pitäisi olla maankohtainen ja sektorikohtainen. Viidenneksi meidän pitäisi integroida äh, energiatehokkuus tähän hiilidioksidiasetelmaan ja kuudeksi, kuudenneksi ja lopuksi yhteistyö tutkimus- ja kehityshankkeissa – puhtaan teknologian markkinat on tässä keskeinen ja niitä edes siis kaivataan kolmansissa maissa. Voin lähettää sitten esittelijälle nämä asiat myös kirjallisesti. Kollega Prodi, prego. Viimeisenä puhujana vielä herra Prodi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegoille, jotka ovat minun ennen puhuneet suhtaudun äärimmäisen epäileväisesti sopimuksen mahdollisuuteen, koska tähän mennessä mitään reaktiota Ballin julkilausumaan ei ole tullut tähän yhteiseen jaettuun vastuuseen. Siinä on aivan kysymys. Jos me haluamme globaalia sopimusta, ja jos emme, niin sitten ei ole mitään järkeä. Me pyrimme kiertämään suhteen markkinamekanismiin, joka toimii ainoastaan Yes. näitä jaetaan vapaaksi ilmaiseksi näitä päästölupia ja Meillä on takapainottainen järjestelmä. Kiintossa tehtiin myös ero kehittyneiden ja kehitysmaiden välillä. Ja siltä pohjalta me emme pääse minnekään. Meidän on tehtävä päätös. Meidän täytyy päättää, että tarvitsemme toisen asiaehdotuksen, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen. Joka kestävän päästötason suhteen lähtee siitä, että, että ilmaiset päästöoikeudet jaetaan oikeudenmukaisesti kaikille tällä planeetalla. Ja kaikki muu perustuisi saastuttaja maksaa perus, periaatteeseen. Ja tässä Ballin julkilausumassa täytyy, täytyy muistaa, meidän täytyy olla rohkeita tai sitten unohtaa koko asia. Kiitos komissio. Se qualcuno della Commissione prende la parola, prego. Yeah. The Commission welcomes very much the, uh, the Komissio pitää tervetulleina näitä mietteitä. Avainkysymykset ovat tulleet tässä keskustelussa esillä. Äh, edelleen päästöt kasvavat, ilmastonmuutos etenee, energian kulutus energiatehokkuus ja äh, yritysten roolia, kilpailukyky, teknologiat, avainperiaatteet, kun kysymys on kaikkien osallistumisesta tähän äh, uuteen sopimukseen, mahdollisuudet toimia aikaisin, äh, ensimmäisen toimijan edut, keskeisimmät tuon sopimuksen ja Kioton pöytäkirjan avainteemat ja niin edelleen. Niin edelleen. Tiedätte, että neuvottelut tästä uudesta sopimuksesta, joka hyväksytään 2015 ja joka on sovellettu 2020, ovat nyt lähteneet käyntiin. Äskettäin keskusteltiin Bonnissa aika lupaavia peruselementtejä onkin tätä sopimusta varten olemassa. Se, että sen pitäisi olla juridisesti sitava ja sovellettavissa kaikkiin, siis sovellettavissa kaikkien, Ja sen pitäisi vastata myöskin siihen, että halutaan alle kahteen asteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen. Tähän on päästävä siis vuoden 2015 loppuun mennessä. Ja panen merkille sen, että esittelijä sanoi, että EU ne pitäisi toimia yksin Äh, siis seilailla yksin tuolla maailman valtamerellä, kun ajatellaan, että muut taloudet pitäisi saada mukaan osallistumaan ja äh, olemme saaneet Yhdysvalloista ja Koreasta, äh, Meksikosta ja monista muistakin maista, kuten Kiinasta, olemme saaneet siis rohkaisevia viestejä. Kiinan sitoutuminen ja Yhdysvaltain sitoutuminen ovat tässä merkittäviä. Kaikki tämä on rohkaisevaa, mutta on paljon, paljon vielä työtä on edessämme. Äskettäiset keskustelut Bonnissa osoittivat sen, että 2014 todella odotamme kunnianhimoisesti, että osapuolet tekevät kunnianhimoisia sitoumuksia. Ja tietysti meidän täytyy myöskin ottaa esille rahoitus avainkysymykset, joista Varsovassa on sovittava, ovat myöskin se, että lähdetään etemään askelittain. Tämä prosessi on saatava käyntiin. Samoin myöskin kansainvälisen osakkuusaloitteen eteneminen, kun kysymys on erilaisista energiamuodosta, uusiutuvista energiasta ja niin poispäin. Ja aivan viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, on muistettava, että myöskin EU on tämän Kioton pöytäkirjan toisen sopimuskauden hyväksyminen on hyvin tärkeä asia ja komissio on piakkoin tekemässä tätä varten esitystä ja toivon mukaan saamme tämän asian paketti vuoden loppuun mennessä. Kiitos. Kiitos sitten vielä keskustelun lopuksi kollega Hinner saa puheenvuoron. Paljon kiitoksia. Pakko myöntää, että useimmat kollegat ovat tarttuneet kysymyksiin, jotka olen huomioinut yleisemmällä tasolla ja varmasti he, heijastelen niitä. Kollega Szymanskille sanoisin, että olemme pyrkineet olemaan palaamatta niin sellaisia asiakirjoja, jotka eivät ole kauhean onnistuneita tai jotka eivät paljon edistystä saaneet aikaan. Olemme pyrkineet tekemään ehdotuksia sekä diagnoosin että tarjoamaan tien umpikujasta. On totta, me odotamme erityisiä ratkaisuja sanoa, että muut pyrkivät huijaamaan tai ottamaan etäisyyttä me pyrimme löytämään liittolaisia. Me haluamme, että kaikki haluavat globaalin teollisuuden edossa toimimaan. Jos kilpailuilla markkinoilla asetetaan standardit oikealla tavalla, kaikki voivat ottaa osaa. Ja vihollisten sijasta pitää ajatella, että me työskentelemme yhdessä. että Angela Merkelin oli oikein mukava, pyrimme käyttämään sitä. Haluan pitää kaikkia kollegoita sitä, että meidän pitää seurata Euroopan teollisuuden tilannetta. Että toisaalta ilmastokysymykset eivät ja huomioita, mutta toisaalta me seuraamme kilpailu, kilpailijoitamme On erittäin tärkeää, että Eurooppa puhuu yhdellä äänellä ja että ei täällä olisi tällaista turbulenssia, kun neuvosto, komissio ja me sanomme kaikki eri asioita. Meidän pitää päätyä yhteiseen kantaan ja hyödynnä kollega Karvalion kommentteja. Joitakin lisäyksiä tehdään ja, ja Prodin huomautuksia. En usko, että en usko kietoon pöytäkirjaan sinänsä, koska siellä on hyvä neuvottelun pohja. Nykysäädöksillä meillä on paljon mahdollisuuksia uskottavuuteen, mutta voimme varmasti luoda asiakirja, joka kaikki voivat ymmärtää ja hyväksyä. Kiitokset, Rova Hibner. Ehdotan, että saman tien siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto. Esittelijä, valmistelija on Niki Tsavella. Siis pari minuuttia voimme tähän aikaan käyttää ehkäpä viitisen minuuttia esittelijälle. Puheenjohtaja, <clears throat> komission ehdotuksen Tarkoituksena on lyödä kannustimia investoinneille, vaihtoehtoisille polttoaineille ja vaihtoehtoisille infrastruktuureille. Näin pitäisi edistää uusia aloja ja antaa kannustimia. Tällä hetkellä uusien teknologian tilanne on aika vaikea sijoittua sisämarkkinoille – on aika vaikea saada huomattavaa markkinaosuutta. Esimerkiksi ne ajoneuvot, jotka eivät ö, käytä öljyä polttoaineena, niillä on todellakin vaikeu, vaikeuksia päästä markkinoille. Ö, tankkaaminen on vaikeata, tai lataaminen on vaikeata, ei ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia. Si- siinä mielessä pidän hyvänä tätä komission ehdotusta kaiken kaikkiaan on hyvä, että infra- infrastruktuuria kehitetään vaihtoehtoisille polttoaineille. Tavoitteena on se, että jatkuvasti Euroopan unionin jatkuva riippuvuus maaöljystä vähenisi. Investointien pitäisi olla suuntautuneena kysynnälle, kysyntään ja tärkeää on myös, että voidaan tukeutua teknolo- teknolo- teknologiaan kannalta neutraaliin pohjaan Tärkeää on tutkimus ja kehitys ja sen tukeminen on tärkeää, että mahdollistetaan uusien teknologioiden äh, edistäminen ja tukeminen markkinoilla. Olen äh, tehnyt asiasta tarkistuksia. Komissiohan myös pyrkii tällaisen tiettyyn typologiointiin. Se on hyvin tärkeää myös, kun ajatellaan rajat ylittävää ulottuvuutta tässä direktiivissä. Tämä direktiivi, sen on tarkoitus olla, ei suinkaan ole taistelu, taisteluvälineenä Saksa ja Kreikan ja Saksa ja Ranskan välillä. Ei. No, minulla tässä olen tehnyt tarkistuksen, jossa yritetään viilata kompromissia näissä näissä kamppailuissa ja toivonkin, että se saa tukea. On hyvin tärkeää, että lähdetään tähän työhön. Tärkeää on myös muistaa tuoreen kehitys myös USAssa. Komissiolla ei ehkä ole vielä aikaa, ollut aikaa keskittyä tähän tai sitten ottaa sitä huomioon, mutta jos näin olisi, ja näyttää siltä, että siihen kehitys on menossa, että kolme neljän vuoden päästä myös öljyn vientiä löytyy Yhdysvalloista, niin silloin meidän täytyy olla realisteja. Maaöljy, me emme saa sitä niin nopeasti pois elämästämme toisaalta. Meillä on myös halvempaa kaasutuotantoa USAssa. Sitä taas johtuu siihen, että maakaasun osuus lisääntyy ja sitä näkyy enemmän maailmanmarkkinoilla. Siinä on USA, Kiina, Eurooppa. Sitten joudutaan ottamaan käyttöön uusia liikenne- tai kuljetusverkkoja kaasua varten. Tämä, tässä voidaan myös antaa kannustimia siirtyä pois öljystä kaasuun, myös ajoneuvoissa tai laivastossa. On olemassa myös perspektiivinen tällainen kotitankkaus aivan erityisesti maata, maaseudulla ja syrjäseudulla. Tämä olisi kiinnostavaa ja siinä varmastikin suuressa, mitä se tulee tapahtumaan kehitystä 2017-2018 USAssa. Myös Euroopassa meidän pitäisi pohtia tätä, mutta tällä hetkellä tässä ehdotuksella ole minkälaisia viittausta asiaan ja on, teen, aionkin tehdä tästä ja muistakin tarkistuksia, joihin, toi, joihin toivon teiltä tukea. Tämä on tietenkin uusi asia, mutta olen valmis tähän, jos kaikki muutkin ovat yhteistyöhön valmiita. Sitten muistuttaisin lopuksi seuraavasta. Totta kai meidän täytyy olla kunnianhimoisia tavoitteiden osalta, mutta samanaikaisesti meidän täytyy pysyä realisteina. Parasta, mitä Euroopan unioni voisi tässä tällaisessa kokeessa tehdä, on rahoituksen, huolet, rahoituksesta huolehtiminen tutkimusta varten ja lisäksi tällainen typologia, typologian tekeminen, jotta Euroopan kansalaiset äh, kokevat arkipäivänsä helpommaksi. Olen, odotan jännittyneellä teidän kommentteeni ja teidän asenteitanne ja toivottavasti me saamme tästä hyvän yhteistyön sujumaan. Kiitoksia. Grazie Nikita Vela. La parola alla... Kiitokset Nikita Velalle. Seuraavaksi esi- varjoesittelijät kolme minuuttia jokaisella. Za slovo eh, rovněž i já eh, oceňuji úsilí komise eh, vydat tuto legislativu. Je velmi důležitá a pro jednotlivých alternativních. Kiitos. Mitä tulee vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, tämä on er-, erittäin tärkeä ehdotus ja kiitos rouva Savalalle tästä mietinnöstä jossa on paljon ideoita, aloitteita. Onpa kysymys eri polttoaineesta, nesteytetystä tai painestetusta, maakaudusta, vedystä. Kaikki nämä asiat täytyy määritellä. Meillä täytyy olla riittävää infrastruktuuria. Meidän täytyy myös määritellä e- eri latauspisteiden ja tankkauspisteiden etäisyysvaatimukset. Tämä on näiden polttoaineiden valmistajien tehtävä. Koska tämä eurooppalainen harmonisointi tai globaali harmonisointi on tärkeää, kun liikenne ylittää rajat, niin täytyy olla mahdollisuutta käyttää näitä tankkauslatauspisteitä kautta Euroopan. Samaten on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot, jotka pyrkivät luomaan tällaisen minimiverkoston, niin onko meillä tässä riittävästi liikkumavaraa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi? Olen tehnyt muutaman tarkistuksen. En ole varma, olenko minä jotakin lainsäädännön kohtia täysin ymmärtänyt, mutta sähköajoneuvoihin tulee. Tässä on annettu induktiolataus. Induktiolatauskin täytyy harmonisoida. Ja minä mielelläni olen tästä seuraavat Savelan ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos huomesta. Grazie, kollega. Kiitos. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja ja kollegat. Meidän täytyy tietenkin silloin, kun me laadimme tällaisen suunnitelman, jossa on johon liittyy myös iso määrä rahaa, täytyy silloin pohtia, että ovatko ne vaatimukset oikeita. Minulla on pari kysymystä. Ensinnäkin en oikein tiedä tarkkaan, onko tämä kriteeri paikkojen valinnalle täyttöasemia, siis vaihtoehtoisten polttoaineiden täyttöasemien valintaa varten – tässä sanotaan, että joka 200 tai 250 kilometrin välein pitäisi olla tällainen asema. Silloinhan se tarkoittaa, että asetetaan asemia sinne, että jossa ehkä joskus yksi ajoneuvo tulee Pari- Pariisista ajaa Tukholmaan. Mm. Mutta Pariisin, Suur-Pariisin alueella on paljon enemmän tarvitaan paljon enemmän täyttöasemia, koska siellä kysyntä, kysyntä ja tarve on paljon suurempi että on aika vähän, ei ole kovinkaan mielekästä sanoa, että staattisesti, että etäisyys on tärkein kriteeri käyttöönsä niille, ellei tiedetä, onko kysyntää ylipäätään äh, niin ko- korkealla tasolla. <clears throat> Tässä ei pitäisi allokoida varoja ja resursseja väärin. Mitä taas tulee pistokkeiden standardiin, sitä pitäisi vähän pohtia, kollegat. Meillähän on äh, sähköajoneuvoissa on kahden tyyppisiä latausjärjestelmiä. Yhtäältä normaali sähkölataus, siis vaihtovirta AC-järjestelmä, joka liittyy taas pistoketyyppiin 2, josta on sovittukin, mutta hyvät kollegat, tämä <clears throat> lataaminen kestää kahdeksan tuntia. Ja ei ole kovinkaan mielekästä sitten lähteä käyt, perustamaan, sijoittamaan tätä no, monille kanasimmille, jotka ovat kaukana työpaikalta tai asunnosta, koska eihän kukaan niin mene kahdeksaa tuntia odota äh, äh, huoltoasemalla tai täyttöasemalla. Täytyy löytyä tähän näiden eri virtatyyppien äh, välinen yhteistyö, käyttäisi käyttäisivät tasavirtaa, jotta voitaisiin molempia käyttää, siis nopea, nopea tasavirtalataus ja hidas vaihtovirtalataus, niin tämän tyyppinen järjestelmä. Kyllähän teollisuus tietää, minkä tyyppisiä ajoneuvoja sitten tuotetaan ja minkälaisia pistokkeita tuotetaan, jotta ei tehdä vääriä allokointeja. Ja kysymys rahoituksesta täytyy vielä ottaa tarkasteltavaksi. Nyt jos me haluamme rakentaa rakenteen, niin on, se on mielekästä vain, että ne, jotka Myöhemmin myyt myyvät tätä polttoainetta, hake, myös hakevat sen, kuin että, että julkisilla varoilla rakennettaisiin asemia, joita edes käytetä. <clears throat> Siinä mielessä pyydänkin pohtimaan ja harkitsemaan, että ne resurssit, joita käytetään, että ne palvelevat Euroopan teollista kehitystä. Kiitos. Kiitos, Rava Hall. Kiitos. Kiittää sen esittelijää hänen lausunnastaan ja, ja siitä, että hän tarjoaa hyvää yhteistyötä. Se on oikein tervetullutta. Komission ehdotus on oikein myönteinen. Olemme valtavan öljyriippuvaisia 94 prosenttisesti. Ja sillä on valtava vaikutus kustannusvaikutuksineen ja myöskin toimitusvarmuuteen liittyen. Samaan aikaan me kohtaamme ilmastonmuutosongelman ja meillä on tarvetta vähentää kultasektorin hiiliriippuvuutta 30, päästöjä 60 prosentilla 2050 mennessä. Ja tämä ehdotus polttoasteen ajan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurista on välttämätöntä. Ilman tuota infrastruktuuria riippuvuudesta me emme pääse eroon. Se täytyy pitää mielessä. Meidän täytyy pitää huolta tästä stand, näistä standardeista, että saamme infrastruktuuri. Ja, ja tässä kannataan yhteistä latauspisteiden käyttöliittymää. Me haluamme EUn yhteismarkkinat voimme haluta lykätä takaraja vähän taaksepäin, koska on alueita, jotka ovat nopeimmin infrastruktuuria luoneet, ei välttämättä sillä standardilla, jotka liitteessä kolme mainitaan, ja niillä, täytyy jättää vähän aikaa uuteen standardiin siirtymiseen. Mitä Rava Sävelän lausutaan tulee? En usko, että jäsenvaltiolta pitää pyytää omaa kustannushyötyanalyysiä. Se on aika rankkaa. Kustannushyötyanalyysiä täytyy ajatella nykykustannuksia öljyn ja hiilidioksidipäästöjen suhteen. tehtävän mahdoton jäsenvaltiolle, eikä sitä pitäisi niiltä pyytää. Tärkeää on, että pyrimme korkeisiin standardeihin – ja jäsenvaltioiden edustajat varmaan kertovat, jos eivät siihen pysty. Ja täytyypä miettiä, mitä tulee vetyyn artiklassa 5, jossa sanotaan, että infrastruktuuria pitäisi kansallis koko alueelleen luoda. Esimerkiksi meillä Kreikassa ja Iso-Britanniassa on saaria. Ehkä meidän pitäisi puhua enemmän manner-alasta kuin sa- artiklassa 4.6 puhutaan älymittareista. Minusta on tärkeää, että älymittarit verrataan ihmisten kotona, kun he lataavat kotona. En ole ihan vakuuttunut, että tarvitaanko tätä julkisissa latauspisteissä, koska älykkään latauksen ideana on, että tässä voidaan tasata kuormitusta järkevästi – mutta julkisessa ta- lataamisessa taas ideana on ladata nopeasti jollain käynnillä. Kustannuksia tulee, mutta en ole varma tuleeko hyötyä niin paljon. Tekstissä puhutaan myöskin langattomasta lataamisesta, jossa puhutaan ikään kuin sitä, että otamme tulevat kehitykset jo etukäteen huomioon. Artiklassa 8 mainitaan, että asiakkailla on mahdollisuus käyttää eri sähkötuottajaa lataukseen. Tämä liittyy kilpailuun. Ja täytyy pitää huolta, että tämä mahdollisuus säilyy. Koska että nyt meillä on hyvä hetki painottaa sitä, että saamme standardoinnin näihin liittymiin näihin letkujen päihin ja nokkiin, koska meillä varmasti tulee erilaisia polttoaineita ja hämmingin välttämässä tarvitsemme hyvän selkeän värikoodiston. Ja nyt on Shanovski. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se také chtěl připojit k ocenění paní zpravodaj. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tästä tekstistä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja uskon, että vielä Monia kysymyksiä on auki, kuten kollegat ovat todenneet. Keskustelu on hiukan vaikeassa vaiheessa, koska emme ole vielä varmoja siitä, mikä teknologia vie voiton, ja ehkä meidän ei pitäisi vielä lähteä määrittämään näitä hallinnollisia toimiakaan, koska tämä on hiukan liian aikaista. Mikään ei ole tällä hetkellä suositummuusasemassa ja on hyvä, että se tässä tekstissä sanotaan, kun kysymys on polttoaineista tai infrastruktuureista. Minulla olisi myöskin jotakin kysymyksiä, kuten kollega Langen tuossa totesi, niin kuinka nämä eri pisteiden väliset välimatkat määritellään, entä niiden määrä ja niiden paikat, koska Tietysti maiden maantiede on erilaista ja ovatko nämä pisteet yksityisiä tai onko osa niistä yksityisiä, kuinka sitten ne toteutetaan ja niin poispäin. Emme vielä tiedä, kuinka asiat kehittyvät. Sitten nämä liityntämahdollisuudet, nämä lataus mahdollisuudet on vielä moninainen kirjo näitä erilaisia mahdollisuuksia. Tässä uskon, että kehitys ei vielä millään näistä aloilla ole vielä riittävän pitkällä ja emme ole myöskään vielä päässeet näissä akuissa riittävän pitkälle, vaikkakin on ollut myönteistä kehitystä, mutta mutta kun ajatellaan eri pisteiden välisiä välimatkoja, niin ne ovat aivan liian pitkiä vielä. Toisaalta minusta tämä on myöskin hyvin tärkeä keskustelu, sillä meidän pitäisi lähteä tätä asiaa pohtimaan ja lähteä standardisoimaan näitä erilaisia latauspaikkoja, mutta meidän ei pidä olla liian tiukkoja jäsenvaltioiden suhteen, koska olosuhteet ja tilanteet vaihtelevat paljon ja markkinoilta ei ole vielä tullut sellaista merkkiä, mikä oli se, se tie, jolle lähdetään. Olemme vasta ensiaskeleissa taisin jo ylittää nämä kolme minuuttia, joita minulla oli puheajaksi varattu. Grazie, kollega. Kiitos, Toshlowski. Kaksi minuuttia, Mezarosh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 Meillä on köyhempiä jäsenvaltioita, erityisesti itäisessä Euroopassa, jotka eivät ole vielä päässeet näin pitkälle. Minusta tämä olisi voisi olla aikamoinen taakka budjetillemme. <clears throat> Tässä ehdotuksessa komissio on sanonut, että ne, se haluaisi nähdä teknologiaa, mutta se ei ole vielä va- valmis tai kypsä markkinoille. Mutta tämä hieman hämää minua. Edelleenkin muistuttaisin teitä menoista. Komissio on tehnyt arvion ja komission arvio on vedetty alamittaan kustannuksiltaan. Me emme puhu pelkästään äh, näistä täyttöasemista ja äh, sähköistä latausasemista, vaan me puhumme myös sen varmistamisesta, että sähkö, sähköä saadaan näille latauspaikoille. On kysymys infrastruktuurista ja muista vaatimuksista. Ja sama koskee talousarviotaakkaa tai kuka sitten kantaa tämän taakan, onko se yksityinen sektori vai kuluttajat, vai kuka sen hinnan maksaa. Edelleenkin viittaan köyhempiin jäsenmaihin, jolloin budjetti rajoituksia jos katsotaan aikaa vuoteen 2020, siinä, voi, siinä ehtii tapahtua muutoksia. Tulee, saattaa tulla isoja investointeja, saattaa tulla riskialtteita investointeja. Ja tämä merkitsee sitä, että kaikkia markkinoita ei välttämättä pystytä käyttämään hyväksi tuohon mennessä. Nämä, tässä on paljon innovaatioita, jotka eivät ole vielä täysin kypsiä, mutta jos annamme aikaa kypsyä, ja sitten vielä pari kommenttia, jos sopii. Vaihtoehtoiset polttoaineet tai perinteiset polttoaineet. Jos niitä verotetaan samalla tasolla, niin silloin ei ole mitään kilpailuetua. Muistan, että, <clears throat> että, että dieselin hinta on tällä hetkellä 40 prosenttia halvempaa kuin öö, ö, bensa. Tämä pitäisi ottaa huomioon myös analyysissä hiilidioksidipäästöt, ilmeisesti ne vähenevät tämän konseptin ansiosta, mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että sähkön tuottaminen saattaa tapahtua fossiilisilla polttoaineilla, ja sehän kuitenkin päästää hiilidioksidia ilmeen. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Um, increasing European energy. Kun pyritään pääsemään eroon energiariippuvuudesta ja luodaan kestävämpi energiajärjestelmiä. Tämä komission ehdotus on todellakin tervetullut. Tietysti yksi keskeisimmistä äh, esteistä näiden vaihtoehtoisen energioiden käytölle on se, että meillä ei ole riittävää infrastruktuuria, sopivaa infrastruktuuria. Nämä energialähteet on tuotettava ja myös varastointi on taattava ja samoin myöskin kuljettaminen ja jakelu on taattava. Ja kuten tuossa Nikitsavela Savela oikein toteaa, niin myös nämä lastaus, lataus- ja tankkausjärjestelmät eivät ole vielä käytettävissä. Mutta hän kuitenkin korostaa myös sitä, että meidän on seurattava sitä, mitä äh, kustannuksia vaihtoehtoisilla energiamuodoilla on. Äh, kustannukset ovat korkeammat kuin öljyllä. Asettamamme äh, tavoitteet eivät tule saavutetuksi ilman, että maksamme niistä tietyn hinnan, mutta on arvioitava, mitä kustannustehokkuutta näillä investoinneilla olisi, ja on mietittävä myöskin niitä ongelmia, jotka liittyvät näihin polttoaineisiin. Emme voi unohtaa sitä, että sähköajoneuvot ovat, eivät pelkästään vaihtoehto, vaan myöskin uusiutuvan energioiden osuus kasvaa ja tämä erityisesti pätee näihin pitkin välimatkoihin. Olen samaa mieltä myöskin Savelan kanssa siitä, että vety on e, suhteellisen käytettävissä ajoneuvojen polttoaineena, mutta tähän liittyy kuitenkin tiettyjä riskejä, kun nämä teknologiat eivät ole vielä tieteellisesti todistetuissa käytettävissä. On sääli, että Brody ei ole täällä, koska uskon, että tässä vaiheessa hän olisi voinut meille antaa paljon myönteisemmän näkymän tästä asiasta. Lopuksi uskon, että tämä ehdotus varmasti myöskin biopolttoaineesityksen kanssa auttaa meitä pääsemään eron energiariippuvuudestamme ja myöskin johtaa liikenteen vihertymiseen, mutta koskaan ei pidä kuitenkaan kadota näkyvistä sitä, että tarvitaan tasapaino kestävyyden ja myös kilpailukyvyn välillä. Grazie. Chiedo alla Commissione poi Komissio ja, ja Savella pyydän heitä puhumaan tiiviisti. Kaksi minuuttia. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijä Ravat Sanella hänen lausuntolonnoksestaan, joka tunnustaa että sen, että täytyy luoda kannustimia ja näyttää merkkiä sijoituksille, jotta luotaisiin infrastruktuuria vaihtoehtoisille polttoaineille, jotta puhtaiden ajoneuvojen käyttö lisääntyisi. Kuten esittelee jotkut ITRE-valiokunnan sen totesivat, Eurooppa on liikkuvuuden ja kulutuksen suhteen voimakkaasti riippuvainen tuontiöljystä. Nyt meillä on mahdollisuus luoda markkinat vaihtoehtoiselle polttoaineelle tulevaisuuden kulutusta varten. Näiden polttoaineiden täysmittaista käyttöönottoa on ottanut ajoneuvojen korkea vähittäishinta, kuluttajien vastahankoisuus sekä tankkaus- tai latauskustannukset yhteiset tekniset standardit ja lataus, tankkaus, infrastruktuuri tarjoaa se, luo tämän, rikkoa tämän pattitilanteen, jossa mikään osapuoli ei halua liikahtaa. Tämä tuo riittävää ennustettavuutta ja seurattavuutta, että yksityinen sektori voisi investoida markkinoille. Tässä käsitellään vaihtoehtoja polttoaineiden käyttöä eri rajoitteiden, kuluttajan luottamuksen, infrastruktuurin puuttumisen, teknisten spesifikaatioiden ja teknologisen kehityksen suhteen. Siinä otetaan huomioon e- eri kulutusmuotojen erityispiirteet. Ja se on tietoisesti teknologisesti neutraali. Kaikki vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten vety, tarvitsevat mahdollisuuden. kun maan sähköiset latauspisteet liittyvät tavoitteisiin, jotka jäsenvaltiot ovat asettaneet itselleen. Ja lopuksi Stelien sanoin, on tärkeää, että Euroopan markkinat ovat aloitteena, kuten tämä aloitteen johdossa suhteessa Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Japaniin me olemme jo myöhässä. Kiitos myös siitä, että piditte aikataulun. Niki. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoita tästä, näistä hyvistä huomioista. Olen myös kirjannut esiin ylös nämä kysymykset ja olen myös kirjannut, missä olemme eri mieltä ja odotan rakentavaa yhteistyötä kanssani. Suuret kiitokset. <laughs> Grazie. Kiitos. Mitä lyhyin puheenvuoro erinomaista. Tiedätte, toinen syyskuuta keskipäivällä on tarkistusten takaraja. Ja sitten saamme mahdollisuuden keskustella tästä päivän viimeiseksi. Meillä on tässä vähän löysää, koska olemme pyytäneet komissaariot tulemaan vähän myöhemmin. Nyt Trautman. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Joitakin pohdintoja ennenkään mene yksityiskohtiin, koska aika on tiukassa ja koska odotamme Rova Crossia ja hän varmasti puhuu samasta aiheesta. Haluan kiittää lämpimästi kollegoita näistä huomioista, panoksistaan niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Ja tämän tavoitteenahan on analysoida tuon puitedirektiivin toteutumista, kun kysymys on sähköisen viestinnän uudesta sääntelyjärjestelmästä. On muistettava, että lainsäädäntöehdotus on jo vuodelta 2007 ja että neuvottelut päättyvät 2009 lopussa. Ja näin ollen siis ymmärretään, kuinka mutkikas tämä televistintäpaketti on ja kuinka tärkeää on saada se siirretyksi kansallisen lainsäädäntöön. Olen siis tässä puiteesittelijä ja haluaisin tuoda selvennyksiä, joka on tähän asiaan. Tavoitteeni ei ole lähteä äh, säilyttämään sellaisenaan tuota paketin tekstiä hintaan mihin tahansa. En myöskään halua välttämättä pyhittää tätä jo tehtyä työtä erityisesti, koska olin itsekin aika turhautunut joihinkin kompromisseihin, joita neuvoston kanssa aikana piti tehdä. Ja mielestäni taloudellinen sääntely tarkoittaa sitä, että voidaan sopeuttaa teknologian kehityksen mukaisesti asioita ja tietysti myöskin markkinakehityksen mukaisesti. Tämä mietintö antaa minulle mahdollisuuden miettiä metodologioita ja emme vielä tässä vaiheessa ole voineet puhua menestyksestä tai epäonnistumisesta. Tässä vaiheessa emme puhu myöskään muusta kuin pitkän, lyhyen aikavälin tarkistamisesta. Tarkoituksena on yksinkertaisesti arvioida ja miettiä, mikä on toiminut tässä televiestintäpaketissa, mitä voitaisiin parantaa, mitä on käytetty, mitä ei ole käytetty ja mistä syystä. Näin ollen me otamme esille aiheita, jotka ovat perustavanlaatuisia tässä keskustelussa seuraavan vaalikauden aikana. Ja tässä mietinnössä olen siis rajoittunut vain tähän tehtävään ja ehdotan, että alusta lähtien voidaan tehdä muutoksia sitä myöten, kuin näitä eri artikloita lähdetään kirjoittamaan. Olen vakuuttunut siitä, että syvällinen tutkimus on välttämätön. Televiestintäala on avainala ja se, ei voi kärsiä näistä juridisista epätarkkuuksista. Senpä takia lainsäädäntö on tehtävä sillä tavalla, että ennakoitavuutta ei poljeta jalkoihin, koska se on hyvin tärkeä asia, sitä tarvitsemme. On siis pyrittävä varamaan aikaa analysointiin, jotta voisimme sopia keskenämme niistä suuntaviivoista, jotka saavat parlamentin hyväksynnän ja jotka kiinnostavat neuvostoa, kun tällaisia lainsäädäntökantoja lähdetään sitten sorvaamaan. Ja tämä on siis tämän oma aloitemietinnön tarkoitus. Nyt mietitään näitä kysymyksiä, joista täytyy yhdessä saada selvi, erityisesti tätä RSVPn toista vaihetta, ja myöskin markkinoiden määritelmää, asymmetristä ja symmetristä sääntelyä, samoin ex ante ja ex poste sääntelyä, uusia menettelytapoja, kuten vaikkapa artikla 7 Z. Ja kysymys on myöskin taloudellista sääntelystä. Tämän pohjalta pitää taata markkinoiden paras mahdollinen toiminta ja myöskin se, että investointeja tapahtuu. Tämä on siis olennaista. Yritysten täytyy siis voida saada lisää näkyvyyttä ja jos lisätään toimenpiteitä toisten jälkeen ja sellaisia, joista tämä sektori ei pidä, niin tämä ei ole hyvä tapa, vaan nämä ponnistelut pitää yhdistää ja taata riittävä turvallisuus, jotta myöskin kuluttajat ovat tyytyväisiä. Tätä suositan äh, keskustelumme pohjalta pohjaksi. Ja tietysti nämä kokoukset ja tapaamiset ovat antaneet opennuksen. Tätä nykyistä puitetta ei ole voitu käyttää riittävän pitkälle. Ehkä sen takia, ettei sitä ole haluttu käyttää, ajattelen tässä erityisesti jäsenvaltioita. Ja tästä syystä täytyy miettiä sitä, kuinka järkeviä uudet lainsäädäntöehdotukset ovat, kun voidaan todeta, että on vielä monia mahdollisuuksia. 15.4 artikla esimerkiksi antaa mahdollisuuden määritellä rajat ylittäviä markkinoita, samoin myöskin uusien sukupolvien verkostot voidaan ottaa huomioon. Kysymys on hyvin raskaasta lainsäädäntöinstrumentista ja mitä ta- päätöksiä sitten tehdäänkään, niin ö, haluan korostaa sitä, että että niitä ei voida ehdottaa ilman, että on mietitty näiden päätösten seurauksia ja vaikutusten arviointia. Ilman ei voida myöskään. Tässä on mietittävä erityisesti sosiaalisia vaikutuksia hyvin syvällisellä tavalla mitä tulee toimijoihin ja soveltamisalaan, niin uskon, että näitä on analysoitava tavoitteen pohjalta. Ja joka tapauksessa täytyy pyrkiä välttämään se, että kilpailu ei vääristy, vaan että otetaan huomioon kaikki toimijat ja myöskin uudet toimijat otetaan huomioon sillä tavalla, että mitään vääristymiä ei tule. Onpa kysymys sitten verotuksesta tai ympäri, taloudellisesta ja että samat velvoitteet pätevät kaikkien. Väliaikaisena päätöksenä, päätelmänä voisin todeta, että tarvitaan johdonmukaisuutta niin lainsäädännöllisesti kuin päätöksenteoksellisesti. Ja mm, tällä tavalla vain voimme tuoda tarvittavaa juridista varmuutta tälle alalle, jotta taataan parhaat mahdolliset olosuhteet myöskin kuluttajille. Kiitokset. Grazie. La parola al collega Ottmar. Kiitos ensiksi kollega <coughs> Ottman. Much and, uh, thanks. Kiitos. Ja kiitos Rova Trautmanille hänen mietinnöstään. Minusta se avaa pragmaattisella tavalla, mutta vis- myös visionaarisella tavalla niitä toimintatapoja, joita me tarvitsemme. Tämä antaa hyvät puitteet meidän keskustelulle. Silloin kun me puhumme televiestinnästä, niin puhumme telekom-sektorista sen, sellaisena, että, ja sanoin, että meidän pitää parantaa sitä, se on väärä lähtökohta, että telekom ja IT, IKT. Ei se ole pelkästään teknologia, vaan se on rakenteita, jotka mahdollistavat toiminnat ja tehokkuuden. Mutta sitä ei ole kaikkialla yhteiskunnassamme. Siksi onkin tärkeä testi Euroopalla, Euroopan mahdollisuuksille ottaa esille kilpailu muun maailman kanssa. Jos tarkastelemme asioita tältä kantilta, niin nykyinen telekompaketti ei ole vielä antanut sitä, miten sen olisi pitänyt. Se on pantu täytäntöpano on ollut aika alhaisella tasolla, ehkä ei ollut totuttu näihin mahdollisuuksiin. <clears throat> ja saattaa olla, että se ei riitä, mutta luulen, mutta voitaneen hyvin sanoa, että emme ole onnistuneet sillä tavalla kuin olisi pitänyt. Eurooppa tulee jälkijunassa ja me keskustelemme Euroopan telekomarkkinoiden kilpailutilanteesta ja kilpailukykytilanteesta. Meillä on sitä liian monta operaattoria, mutta myös samalla liian vähän operaattoreita. On monia operaattoreita ympäri Eurooppaa, mutta, mutta yksi asiakas tapaa pari, kolme tai neljä operaattoria kilpailutilanteessa se johtaa siihen, että ne ovat liian vahvoja ja liian heikkoja, liian vahvoja omalla markkina-alueellaan ja samalla nostavat kynnystä muiden edessä, mutta ne ovat liian he- helppoja pyrkiessään, pyrkiessään samaan kehitysmalliin ja samoihin niihin investointiin, joita me tarvitsemme. Niin kuin sanottu, liian, liian, vahva liian heikko, liian monta, liian vähän. Ja tämä on sellainen asia, kokonaisuus, jota täytyy pohtia. Ja yksi kiinnostava asia, jota voidaan tarkastella, on se, että paljolti meidän lainsäädäntömme on edistää kansallisia markkinoita sinä, sinällään ja luo rajoja rajoille ei ole kysymys vain siitä, että markkinat ovat kansallisia, mutta myös järjestelmät ja operaattoreiden ja kilpailujen yhdistelmät ja kansallinen lainsäätäjä tietyllä tavalla tukee tätä markkinoiden sirpaloitumista sinällään. Tässä on useitakin esimerkkejä. Ensinnäkin on paljon esteitä päästä markkinoilta. On eroja siinä, miten lainsäätä, lainsäädäntö toimii tai käytännössä. Yksi esimerkki, että näiden kaistojen jakaminen ja allokointi, se on hyvin ihan kansallinen juttu. Tai taaju, taajuuksien jakaminen. Olemme olleet innokkaita saamaan yleiseurooppalaista kehitystä eurooppalaisille telekomarkkinoille. Ja, mutta todellisuudessa meillä on aivan liikaa kansallista lainsäädäntöä ja haluaisinkin että puhua tästä suurista pamauksista, mutta myös niistä pienistä askeleista, että pääsisimme muutoksen tielle. Mutta ehkä nämä pienet askeleet pitää ottaa ja muistaa samalla iso kuva. Ja, ja lopettelen tässä pikkuhiljaa, kun puheenjohtaja katsoo sillä silmällä. Mutta miten me voimme luoda yleis monikansallisia markkinoita, markkinoita? Komissio pitäisi löytää niitä ensin business to business, mutta seuraavaksi myös yksittäisten asiakkaiden välillä. Sitten taajuuksien koordinaatio ja tietenkin puheenjohtaja myös toimintojen erottaminen rajat ylittävässä liikenteessä. Kiitoksia paljon. Anders Dotter, viimeinen puhuja. Thank you, Chair. I will... Kiitos Yritän puhua lyhyesti. Olemme tyytyväisiä Trotmanin tekstiin. Tässä on monia päteviä kohtia. Ja mm, hyvä olisi välttää sellaista asettaista lähestymistapaa, mitä tulee lainsäädäntöpuitteeseen. Se auttaa niin teollisuutta, kansalaisia, mutta myöskin lainsäätäjiä, kun pitää miettiä, mihin suuntaan haluamme viedä Euroopan markkinoita. Haluaisin myöskin ilmaista tässä tukea EPPn kollegan esille ottamille asioille, koska kun haluamme tässä tietysti tässä puitteistossa johdonmukaisuutta, niin ei pidä unohtaa myöskin sitä, mitä tämän puitteiston pitäisi itse tehdä ja toiminnallisuus on hyvin tärkeää, jotta todella nämä mahdollisuudet saataisiin tuohon puitteistoon ja odotan kovasti yhteistyötä kollegoiden kanssa tässä asiassa. Kiitos. Grazie, bravissimo. Kiitos. Kiitos lyhyt sanaisuudesta. Sitten yhteenveto Trautman. Kiitos puheenjohtaja. Yhteenveto on ly- lyhyt. Uskon, että olemme täällä kuuntelemassa seuraava komission jäsentä, joka ehkä tekee jotakin ehdotuksia. Mä haluan meidätä yhdessä johdonmukaisesti, mutta markkinoiden sopeutuneesta. Mä haluan markkinat, tehokasta kilpailua innovointia ja palveluita kuluttajille. Olen kaiken tämän kanssa samaa mieltä. Me täytyy etsiä heikoimmat, vahvimmat kohdat, miettiä miten soveltaa ja meidän täytyy laittaa tämä sekoitus, mitä Högmar puhui. Iso askel, iso pamaus ja pienet askeleet. Kiitos. Kiitos kollega Trautman. Muistutan teitä, että tarkistukset täytyy jättää 11.7. torstaina kello 12 päivällä. Toivotan tervetulleeksi Ravakomission jäseniä. Pyydän anteeksi, että olemme aikataulusta myöhässä seitsemän minuuttia. Tänään on viimeinen valiokunnan kokous ennen kesälomaa. Olemme työskennelleet tiiviisti koko päivän. Meillä on ollut vieraita, paljon mietintöjä. Pyydämme anteeksi, annankin välittömästi puheenvuoron rouvokomission jäsenelle. Esitystään varten pyydän. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä odotinkin tätä mahdollisuutta. Ja olen oikein iloinen, että kutsutte minut. ja antaa meille mahdollisuuden keskusteluun. Ja sitä varten täytyy vähän selittää, mitä on pelissä. Minulla on mielessä pari yksityiskohtaista ideaa verkottuneen mantereen luomiseksi ja ne on esitellä näitä kaikkea, mitä kiinnostaa, että maailma muuttuu digitaaliseksi – se on elämän tosiasioita. Markkinat kasvavat globaalisti. on talouden näkymiä. Me haluamme edistää talouskasvua. Ja kohtaamme tärkeän kysymyksen, minkälaista taloutta Eurooppa tulevaisuudessa ajattelee. me ajattelemme informaatioteknologian ekosysteemi, joka maailma ei kadeli meitä, mutta se on surullista, mutta minä, tämä saa minut mielialalle. Yritykset ja kansalaiset kohtaavat esteitä ja epäoikeudenmukaisia kustannuksia. Meillä pitäisi olla globaali verkosto, tässä on rajatarkastuksia jopa sisämarkkinoilla. Tämä on sanotaan, selitään aina ulkopuolisille, että sisämarkkinat, yhteiset markkinat ovat yksi EUn kruunun jalokivistä. Ja telekompuoli on kuitenkin tämän kentän lähteessä markkinoiden ulkopuolelle se kuitenkin kytkennässä niin moneen taidolliseen toiminnan piirteeseen. Jos me todella kannatamme sitä, että tässä markkinoita sovelletaan tälle kentälle, meillä on työsarkaa. Muu maailma etenee vauhdilla. Se on totta. Eikä ole ilo mainita tätä. Yleensä sanon muille, että jos heillä on Mahdollisuuksia ottakaa ne, mutta sen pitää kannustaa meitä tarttumaan mahdollisuuksiin. Jos Yhdysvalloista puhutaan, Japanista, Koreasta, Etelä-Amerikasta. Yhdys, Amerikassa, Japanissa, Koreassa on 88 prosenttia maailman 4G-liittymistä. Meillä on 6 prosenttia vastaan 28 prosenttia kahdessa prosentissa Euroopan kodeista on supernopea laajakanta ja näihin ongelmiin täytyy löytää ratkaisut ja rouva puheenjohtaja johdetaan pakettia tätä varten. Ja näin syyskuussa. Se murtaa rajoja, se tulee kannustamaan investointiin, tekee helpommaksi toimia ja viestiä kautta Euroopan. Ja me pohjaamme olemassa olevalle verkostolle – ja me annamme vauhtia EUlle kolmella tavalla. Ensinnäkin aito, aitoja eurooppalaisia verkkoja varten täytyy olla helpompi kommunikoida yli rajojen ilman, että operaattorit törmäävät erilaisiin e-, epäyhteensopiviin sääntöihin, jossa on luvan toimia missä tahansa Euroopassa, jossa on lupa EUn puitteissa. Silloin pitäisi olla mahdollista toimia kaikkialla EUssa. rouva puheenjohtaja. En tarvitse sitä mahdollista, vaan suoraviivasta käytännössä. Yksi lupajärjestelmä, kotivaltion valvonta ja paremmat mahdollisuudet komissiolle taata johdonmukaiset tai oikeussuojaa, vähemmän byrokratiaa, kustannuksia, vähemmän häslinkiä. Sitähän se markkinat tarkoittavat. Tämä ei ole abracadabraa, vaan todellisuutta jos me olemme vakavia, vakavissamme. Ja pankkialla tai radiotoiminnassa on tällaisia mahdollisuuksia. Meidän täytyy tuottaa tämä telekom-puolella myös. Sitä operaattorit tarvitsevat syötettä, verkkoja, että pyörittää. Ja tällä hetkellä se on erityisen vaikeaa, erityisesti rajat ylittäen. Me tarvitsemme johdonmukaisia keinoja päästä kiinteisiin verkostoihin, standardoitu pääsy verkkoihin, niin sanotut äh, virtuaaliset bittivirtatuotteet ja tällaisia yhteispalveluita, jotka takavat laatua ja langattomalla puolella. Me tarvitsemme paremmat taajuussäännöt ja taajuuksien lisensoinnin pitää olla johdonmukaisempaa kuinka pitkään lisäsi vaikka blogin koko maksujärjestelyt. Tämä kaikki helpottaa verkosta pyörittämistä monessa maassa ja tekee helpommaksi korkealaatuisten palveluiden tarjoamisen. Kolmanneksi kansalaisten täytyy nauttia oikeudenmukaisia mahdollisuuksista, oikeudenmukaisista mahdollisuuksista kautta Euroopan mukaan lukien oikeusverkko, neutraalisuuteen, palveluiden poissulkeminen tai kuristaminen ei ole epäreilua. Se on innovoinnin kuristamista, kuolemantuomio niille. Joten takaa verkkoneutraalisuuden. Me tarvitsemme lisää seurattavuutta, jotta tiedät, tietää, mitä sopimuksessa on. Ja palveluntuottajien vaihtamisen pitäisi tulla helpoksi joka vastaa sen, että nämä par, parhaat tuotteet, pilvipalvelut ja e-asuminen. Kaikilla kansalaisilla, kaikilla välineillä, ne täytyy olla vapaita. Internetin kasvun liittyy avoimuuteen ja innovointiin ja tapaan ehdottamat turvalaisekkeet oikeudenmukaisen sopimukseen oikein demokraattiset hinnat. Eurooppalaisen puheluiden ei pitäisi olla kalliita kansainvälisiä puheluita. Nämä ovat yhden, näistä markkinoiden sisällä, jossa ei ole verkkovierailuja. Eurooppalaisten puheluiden pitäisi olla kalliita kansainvälisiä puheluita. Hinnan ne pitäisi nousta yhtäkkiä, kun rajan yli soittaa. Joten hintaarvojen täytyy olla objektiivisesti perusteltuja. Ja erilaisilla markkinoilla ei ole mitään keinotekoisia verkkovierailumatkoja. Se on ärsyttävää, epäreilua, kuuluu menneisyyteen, verkkovierailua. Kiertymisen rajoilla hyväksyttävää. Usein ainoa muistutus sisärajoista on kännykkä taskussa. Tietää, milloin rajan ylittää kyllä, kun pohjelun ääni hälyttää siitä. Tämä täytyy muuttua. Miljoonat eurooppalaiset saavat transparentteja paketteja kännykkätilaksi liittymistään. Heidän pitäisi voida maksaa kerran ja saada kaikki mukaan, ei ainoastaan kotona, mutta myös kun matkustetaan. Ja pitäisi ottaa mukaan viestinsä megabitteissä mukaan, millä matkustavatkin. Ja tiedän, että, että otitte verkkovierailukysymyksen äskeisessä mietinnössä. Roden mietinnössä onnittelut herran Rodet, että teette hienoa työtä, mutta muistan teitä sitä asiasta. Verkkovierailumaksujen kieltämisellä me emme yhteisiä markkinoita luo. Päinvastoin luo, päinvastoin luomalla sisämarkkinat me pääsemme eroon lisämaksuista. Kun yrityksellä on samat kilpailupaineet, se tiputtaa verkkovillamaksuja samoin kuin on ko, sisä, kotimaiden verkoilla. Kuluttajat jolla on kilpailua, ei rajoja ja esteitä. Ja näin haluan muuttaa tämän nykyisen pirstautuneen todellisuuden aidoksi sisämarkkinaksi. Tässä oli kysymys EU-dogmatiikasta, vaan tässä on aitoja seurauksia vain yksi. Esimerkiksi taajuudet, valtiot eivät noudata velvollisuuttaan kohdentaa tai jos alueita, mutta kun näin tapahtuu, jokainen tekee sen omalla tavallaan, on vaikeaa ennakoida, suunnitella, tarjota palveluita kautta yli rajojen. On vaikea optimoida laitteet, valmistella optimoida laitteet Euroopalle. On vaikea saavuttaa mittakaavaetuja, epävarmuuksia ja kustannuksia tulee operaattoreiden eteen ja ne siirtävät ne kuluttajille, jotka mer- mikä merkitsee kalliimpia hintoja ja huonompaa palvelua. Eurooppalaiset valmistajat kerran johtavat maailmaa ja nyt ne kamppailevat. Ei ollut niin kauan aikaa siitä, kun ne johtivat markkinoita. 90-luvulla yhdestä sektorista, ei ainoastaan puhelimista eikä täppäreistä kaikenlaisia laitteita voidaan yhdistää verkkoon. Auto, terveyspalvelut ja valtavia mahdollisuuksia ihmisille nauttia paneurooppalaisia palveluita, jotka toimivat laajalti. Mutta ihmiset yhä odottavat. Minä ajattelen vain yhtä sektoria, vaan isoa kuvaa. Euroopan telekom-sektori ja infrastruktuuri informaatioteknologian infrastruktuuri ovat ydinössä taloutta. Voimakas telekom-sektori, joka seisoo omilla jaloillaan kilpailulla markkinoilla, eikä lojaudu säätelyyn. Ei säätelyn itsensä vuoksi tämä on kaikkien edussa. Asia on niin. Koko talous luottaa digitaalipalveluihin. Pankkilogit, logistiikka, autot, Ja kaikki, kaikenlaiset yritykset haluavat yhteyksiä, jotka muuttaisivat yrityksen videokonferenssit, pilvipalvelut, kolmeottelujen tulostaminen. Kaikki kokoiset yritykset kaikilla sektoreilla ovat mukana tässä pelissä ja he ovat kurkkaamuuten täynnä esteistä. Meidän on toimittava. Niillä on eurooppalaista kunnianhimoa ja ne emme voi jättää heitä ilman viestintäyhteyksiä. Meillä on myös eurooppalaista kunnianhimoa. Kun talous on kommunikaatiosta ja informaatiosta riippuvainen, me emme odottaa vain, että telekom-teollisuus tulee liian heikko investoimaan ja innovoimaan. Ja me voi jatkaa jälkijuudessa olemista vanhoinen ikääntyvinen verk- verkostoinen emme. telekomsektorin koko voisi olla 10 miljardia euroa. Laatu, yhteydet yrityksessä saattaisi olla yli 800 miljardin arvoista 15 vuoden aikana ja kaista voisi löydä 2 miljoonaa työpaikkaa. Ja tässä me investoimme huomisen kasvuun. Minun kunnianhimoni on laaja, mutta tavoitteet ovat käytännöllisiä. Verkot ja säätely ovat pitkälti kansallisia – pragmatinen lähestymistapa ei ole sääntökirjan repimistä ja nollasta aloittamista. Kysymys siitä, että lähdemme siitä ja sopeutamme sitä, vapautamme pullonkauloja ja muremme muureja, annamme operaattorille ja yrityksille, kansalaisille y- yhteismarkkinoiden kiihdyttävän vaikutuksen, parhaat ver- paremmat verkot ja paremmat hinnat. Tiedän, että olette puhuneet pitkän aikavälin vaihtoehdosta ekosysteemin tehokkaammasta ää, äh, tankkaamisesta ja lataamisesta, kuten Transmanin tulee näin se houkutukset, mutta minun ne vaan, että älkäämme missatko Transman, älkäämme missaamaan tota mansota, että me todella pystymme luomaan kasvua ja työllisyyttä. Realistisesti tällainen uudelleenarviointi kestäisi viisi vuotta. En voi selittää tätä kaikille nuorille, jotka odottavat työpaikkoja. En voi sanoa, että näin pitkään pitää odottaa. Jos aika menee ohi, mahdollisuudet menee ohi. Maailma on muuttunut viimeisessä viidessä vuodessa. Niin laitteet, ei ollut viisi vuotta sitten, palveluita, ei ollut. Me vain me otamme ne annettuina. Voimme korjata näin pitkään, kun muut maat pahtavat ohi. Minä teen asteetaisen, mutta välittömästi vaikuttavan lähestymistavan, että parannamme mallia, jotta saamme parhaamme irti nykypuitteista. Otamme merkittävän askeleen sisämarkkinoihin – jossa palveluiden konvergointi on osa uutta todellisuutta, jossa päivitetty säätelykehikko ottaa huomioon dynaamiset muutokset, ja jos me voimme miettiä ja sitten täytetään painoa säätelykehikkoja, jota tulevaisuuteen tarvitaan. Mutta ensiksi yritetäänpä saada telekom sisämarkkinat toimimaan. Yritetään toimimaan meille. Rouva puheenjohtaja, tulen tekemään nykyparlamentilla välineen tarjota lisää välittämiä etuja kansalaisille ja vähemmän esteitä, enemmän valintaa, reilummat hinnat, paremmat bisnespalvelut ja verkkovierailun loppu. Vahvempi talous, joka luo enemmän työpaikkoja. Tällainen verkottunut kilpailukunnan talous. Eurooppa on taistelun arvoinen, ja seurappaan uskoa. Uskoa tähän taisteluun näillä tuloksiin, ja millä aikaan saisin tämän yhdessä. Kiitos. Kiitos ruokakomission edustaja nyt. Se kello on kymmenisen vaille kuusi. Täällä on paljon puhujia. 13 puhujaa. Haluaisimme jättää viisi minuuttia komissiolle vastaamiseksi. Kaksi minuuttia per nuppi. Olkaa tiukkana. Painotan kaksi minuuttia per kysymys. Con la collega... Yo prego. Sí, muchas gracias, eh, presidenta. Bien... Kiitokset, eh, tervetuloa. On ilo nähdä teidät täällä teidän valiokunnassanne ja Pari minuuttia ei ole paljon ja näin ollen puhun vain siitä tarpeesta on, tai siis että sähköisen viestinnän sisämarkkinaa täytyy kehittää ja myöskin mitä vaikutuksia tällä kehityksellä on työllisyyteen ja ö, talouteen ja niin pois. Me olemme varmasti kaikki samaa mieltä tässä. Tästä on yleinen tietoisuus, että on tarpeen vauhdittaa asioita ja näin ollen olen täysin tietoinen tästä ja uskon, että olemme samaa mieltä tästä. Ainoa asia, jonka haluan nyt ottaa tässä esille, on se, että tarvitsemme sitä, mitä esittelitte parlamentille, että komissio esittelisi sellaisia asioita, jotka ovat toteutettavissa lainsäädäntömenettelyiden pohjalta näinä hetkinä. Tämä on aika mutkikasta, kun olette ehdottaneet hyvin suoraan meille tällaisia tärkeitä aiheita, mutta lainsäädäntömenettelyt täällä parlamentissa ovat vielä mutkikaampia kuin nämä kansallisten parlamenttien menettelyt. Ja näin ollen ei pelkästään vain tämä valiokunta toimi, vaan monet muut valiokunnat ovat aina mukana. Ja tämä johtaa siihen, että mutkikkuutta on enemmän ja yksi esitys menettelyiden osalta voi olla mahdollinen, mutta mitä enemmän vahditamme asioita, niin se on hyvä, mutta tietyt rajat on kuitenkin olemassa ja toivoisin, että juuri tämä asia jäisi tästä minun puheestani mieleen ja tällaiset glamöörimmät asiat sitten ehkä tai kaikki nämä tietysti miittyvät näihin asioihin, uudistuksiin, ja ne ovat kiireellisiä nämä asiat, mutta jos ei ole niin, että meillä on sellainen asiakirja, joka todella on toteutavissa, kun ajatellaan lainsäädäntömenettelyjä, niin silloin kompastutaan tähän lainsäädäntömenettelyyn, emmekä voi tehdä mitään, vaikka haluaisimme. Näin ollen haluan korostaa tätä. Toivon mukaan tarvitaan siis eh, hyvin yksinkertaisia asioita, jotta asiat ovat toteutettavissa. Au, prego. Tikau. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și să salut pe doamna... Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Minäkin toivotan tervetulleeksi komissaarin, komission varapuheenjohtaja, ja sitten pari kysymystä. Ensinnäkin organisaatiosta. Kuluttajat saavat useimmiten vain 76 prosenttia laajakaista nopeudesta, josta kuitenkin maksaa. On kuitenkin tärkeää, että tämä selvitetään myös laillisesti. Täytyy saada takeita laajakaista yhteyksistä, joista asiakkaat maksavat. Kysymys <clears throat> kehityksestä tässä sähköisessä hallinnassa. Tämä on yksi prioriteetti myös kasvu- ja työllisyyspaketissa, mutta olemme kuitenkin havainneet, että sopimus parlamentin ja neuvoston välillä näistä, näistä suuntaviivoista, niin siinä on yritetty selvästikin rajoittaa näitä sähköisiä palveluja – verkkojen Eurooppa, sillähän on vain rajallisesti resursseja samanaikaisesti kuitenkin niin, että on, neuvostossa on valmistella suositus lokakuulle. Minkälaisia toimenpiteitä haluaisitte ottaa käyttöön, jotta kasvu- ja työllisyyspaketti saisi tukea myös tämän sähköisen hallinnan myötä, joka on kuitenkin hyvin tärkeä digitaalista sisämarkkina-aluetta silmällä pitää. Vielä viimeinen kysymys ehdotuksesta Tässähän haluaisin tietää, minkälaisen lainsäädäntöehdotuksen te haluaisitte lähiaikoina. Te puhuitte että siitä, että verkkovierailut pitäisi poistaa sisämarkkinoilla, mutta ymmärtääkseni tässä on paljon elementtejä, jotka koskevat sisämarkkinoita. Ehkä voisi antaa muutaman yksityiskohdan ja jonkinlaisen aikataulun myös lainsäädäntötoimia varten, jota te olette valmistelleet 2013-2014. Rode. È uscita? No. Ah, Rode. Rode, please. <laughs> eh, allora, collega Anders Dotter, prego. Siis Anders Dotter, Rode ehtii paikalle. I guess we're overall happy that the Olemme varmasti kaiken kaikkiaan iloisia siitä, että komissio haluaa nyt kunnianhimoisesti eh, vauhdittaa yhtenäisen digitaalimarkkinan toteutumista, mutta jos haluatte tehdä sen sillä tavalla, että eh, muutetaan eh, tätä johdonmukaisuutta nykyisessä lainsäädäntöpuitteistossa. Jos katsotaan siis joitakin ehdotettuja asioita nettineutraaliuden osalta, niin tätä olemme odotelleet jo todella pitkään ja olemme ikuisesti kiitollisia, kun tämän ehdotuksen teette. Mutta monet muut ehdotukset mielestäni ovat aika uusia. Ja toivoisin, että niitä arvioitaisiin myöskin johdonmukaisuuden nimissä, erityisesti kun meillä on nyt monia strategioita, jotka lähtevät käyntiin kaiken kaikkiaan pilvipalveluissa ja niin poispäin. Yksi ongelmista Euroopan parlamentissa ja komissiossa on varmasti se, että kuluttajat ja kansalaiset eivät luota yhtenäisiin digitaalimarkkinoihin ja tätä varten keskeisimmistä ongelmista varmasti on tekijänoikeuslainsäädännön pirstaleisuus. Ei ole mahdollista edes olla kotona ja käydä jollain nettisivulla, koska sehän saattaa jollain tietyillä palvelilla ja silloin ei voi tiedä, että minkä lainsäädännön alainen on, kun näin tekee. Mitä komissio aikoo tehdä tälle? Kuinka tiedän, onko millä oikeutta siteerata vaikkapa jotakin, kun käyn italialaisella nettisivulla tai jos käyn jossain toisen jäsenvaltion kirjastossa ja käytän siellä nettiä, mitkä ovat oikeuteni ja velvollisuuteni. Ja sitten aivan äskettäin tässä meillä on ollut esillä nämä suuret vakoiluskandaalit ja tuntuu siltä, että jäsenvaltiot eivät oikein pidä toisistaan. Tämä on minusta ongelmallista, sillä saan paljon kysymyksiä nuorilta. Mitä järkeä on EU-ssa? Minkä takia meidän pitäisi näihin puitteistoihin alustua? Ja minä sanon, että on hyvä olla ystäviä, mutta tällaista tapahtuu. Olen kuullut, että olisi mahdollisuus, että EU voisi pyytää tietoa vaikkapa siitä, kuinka eu toimielimin tällaisia haittaohjelmia lähetetään tietojen hankkimiseksi. Eikö voitaisiin pyrkiä saamaan enemmän avoimuutta tällaisiin turvallisuusmenettelyyn ainakin Euroopan unionissa? Olen paljon nyt puhuin pitempään kuin mitä minulle oli aikaa annettu. <laughs> Uh, Madam Commissioner, thank you. Olen pahoillani, no, komissaari, kiitän johdannosta, kiitän kunnianhimoista koska niitä me tarvitsemme. Totta kai kiitän teitä myös ystävällistä sanoistanne. Kyllä. En minä, mutta mene. Koko valiokunta teki hienoa työtä tässä päätöslauselmassa. Kiitos myös henkilökunnallemme. Päätöslauselma, jonka kaikki ryhmät allekirjoittavat, se meni yhdessä äänestyksessä 51 puolesta, ei yhtään vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että teille on annettu tänään vahvin mahdollinen tuki, jo, jota parlamentti ikinä on antanut teille, teidän kunnianhimoillenne. Olen iloinen voidessani sanoa, että parlamentti on yhtenäinen ja me olemme yhtenäinen teidän, kans, teidän kanssanne. Komissio ja parlamentti on, yht, on samassa rivissä, rinta rinnan. Mutta nyt, mitä strategiaa me tarvitsemme päästäksemme tavoitteisiimme? kuten Emilia sanoi, näyttää siltä, että, että jäsenvaltiot eivät tykkää toisistaan. Tai että niillä ei ole samaa agendaa. Meidän täytyisi löytää strategia myös huippukokousta varten ja lokakuuta varten. Ehkä mä voisitte esittää muutaman kauniin hyvän sopivan sanan asiasta, jos teillä on jotakin ajatuksia strategiasta, mitä, jota voisi käyttää yhdessä omaa, omia tavoitteita varten. Kiitos. Kiitos Matias. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että tulitte täällä. Me tunnistamme koko joukon etuja, kuin myös haasteita, kuten komission jäsen totesi. että niin mahtuu hetkellä, jolloin ihmiset puhuvat turvallisuudesta – ja sen ei viitannut suoraan siihen, mutta on tärkeää, kun me puhumme uusista ehdotuksista, mitä takeita meillä on kansalaisilla yrityksillä Euroopassa, mutta data on pilvessä. Että yritykset EUn ulkopuolella eivät väärinkäytä sitä. Tämä on elintärkeää ja tarvitsemme paremman vastauksen kuin tähän mennessä niin skandaaleihin, jotka ovat jo räjähtäneet käsiin. Meillä on kaupallisia sopimuksia, mutta me tarvitsemme mielestäni enemmän salausmahdollisuuksia. Miten ne voivat luottaa Euroopan digitaaliseen agendaan? Me puhumme taloudellisista eduista. Ja Euroopan yrityksillä ei ole niitä takeita, joita ne tarvitsevat. Missään täytyy selkeästi vastata näihin kysymyksiin. Tämä sanotaan, meillä on erinomainen ehdotus, mutta kukaan ei kuitenkaan luota siihen, on välttämättömiä tavoitteita ei tehdä. Mielelläni kuulisin ajatuksia siitä. Paul Rubin, prego. Rubin. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minun äh, kysymykseni koskee, tuleeko nyt Roomin kolmas jälkeen Roomin neljä ja onko sitten viimeinen asetus tässä suhteessa. Ja tuleeko roaming vielä, roaming kolme olemaan sellainen, joka pysyy laissa, lain, lakina, vai tuleeko se menemään direktiivin tasolle? Tämä olisi kiinnostava kysymys. Ja sitten kysymys kuluttajan suojasta. Otetaanko se myös huomioon tässä vaiheessa? Esimerkiksi tämä 50 euron raja lähtevistä ja tulevista puheluista. Monia asioita, jotka oikeastaan liittyvät tai tekevät puheluista ja muusta liikenteestä vertailukelpoisia, Ja nyt pitäisi voida sitten katsoa, että minkälaisen teleoperaattorin ottaa käyttöön missäkin maassa – te voitte varmasti kuvitella, että, että tukkupuolella voitaisiin ottaa käyttöön pörssi, jossa sitten kaikki, bit, jossa kaikissa biteistä käydään kauppaa, jotta sitten saataisiin reilu hinnoittelu koko telekom-sektorilla. Se voisi olla sellainen, jota voisi, jota voisi kiinnostuksella harkita. Kiitos. Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Kiitos puheenjohtaja Minulla oli sellainen tunne, että komis Barroissa kakkoskomissiosta sellainen pelko, että vähän notkahtaisi mutta ei. Te olette ihan se, kovassa kunnossa teillä on ehdotuksia ja aikamuksia viimeistellä. ehdotuksia tällä tärkeällä hetkellä. Kysymykseni koskee lainsäädäntöä, mitä aiotaan tehdä, mihinkä toimiin ryhdytään. Puhutaan vaikutusarviosta. Minä, kann, minä en näe, miksi näitä älyttömän kalliita verkkoviralmaksuja pitäisi maksaa tämän Romin nelosen pohjalta. markkinoilla täytyy ryhtyä välttämättömiin toimiin ja työllisyys, taloudelliset tekijät pitää huoli, huomioon, onko vaikutusarviointi tehty vai onko täällä tarkoitus ehdotuksena osana ehdottaa vaikutusarviointia? Olette ihan oikeassa, kun puhuitte siitä vauhdista, millä kehittyy maailmassa. Etelä-Koreassa eletään vauhdilla. Saat olla tarkkana. Meillä on hyvin pirstoutuneet markkinat. joten. Niin teidän täytyy virittää viulunsa samaan säveleeseen. Ja komission täytyy myös sitä, mitä voidaan toimia yhdessä. Että tällaisena de facto seurataan todellisuudessa. Mitä ehdotuksia tehdään ja millä tahdilla? Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja. Haluaisin sitä teille pari kysymystä, jotka ovat minulle tärkeitä tässä vaiheessa keskustelua ja esityksen jälkeen. Ensinnä olemme maailman markkinoilla. Viestintäteknologiat ja tietoteknologiat ovat samanlaisia resursseja kuin energia. Energiassa komissio on tehnyt energian siirtymäehdotuksen ja siinä kysymys on verkoista teollisuudesta, tuotannosta, markkinoista ja kuluttajan maksamasta hinnasta. Tämä on siis kattava lähestymistapa ja ottaa huomioon maailmanmarkkinatilanteen. Te olette puhuneet vain rajat ylittävistä markkinoista ja ymmärrän ja hyväksyn tämän. Tämä vähentää hintoja, mutta tällä hetkellä – markkinat muuttuvat ja televiestintäalan markkinat, joilla on katteita, menettävät ne. Mikä on teidän vastauksenne? Koska jos meillä ei ole enää suuria toimijoita, tämä lisensointijärjestelmä tuo Euroopan markkinoille muiden alueiden suuria toimijoita, jotka saavat sitten syödä suuhunsa koko markkinaan. Ja haluaisin kuulla kantanne ja analyysinne myöskin taloudellisesti puhutaan Koreasta, mutta Korea on investoinut hyvin järjestelmällisesti julkisen tahon tuella. Tiedämme, mikä on tämä rahoituksen tilanne tältä osin. Toisekseen, kun kysymys on radiotaajuuksista, tämä on hyvin tärkeää ja olen tukenut äh, voimakkaasti komission roolia, kun rajotaajuuksia pyritään yhdenmukaistamaan. Tiedätte tämän hyvin, mutta haluaisin kysyä, missä oikein mennään äh, tässä inventaarikysymyksessä? Ollaanko nyt siirtymässä toiseen vaiheeseen? Ja muutkin kollegat ovat kysyneet teiltä äh, äh, tuosta rahoitusvälineestä ja odotamme todella käytännönläheistä läheistä vastausta. Mitä tulee verkkoneutraaliuteen, kuinka näette asiat, koska en oikein selkään ymmärtänyt, missä teidän mielestänne ongelma piilee. Toisaalta, että kielletään kaikki syrjintä, kun kysymys on liikenteestä, mutta eikä tämä myöskin johda siihen, että tämä vaikuttaisi kilpailun kilpailuun haitallisesti. Ja ähm, mikä on siis tasapaino, joka pitäisi löytää tässä äh, asiassa? Olen pahoillani, äh, mutta meillä todella oli vain 10 minuuttia käsitellä minun äh, mietintöäni mielelläni kuuntelin komission jäsentä, mutta haluaisin kuitenkin myöskin, että muistaisitte, että on hyvä, että olisi jokan tasapainoa myöskin siinä, kuinka täällä valiokunnassa näitä mietintöjä käsitellään, kuinka paljon aikaa millekin mietinnölle suodaan. Eh, sì, grazie, mi scuso, è una cosa a cui sto sempre molto attenta. Anteeksi, pahoittelen. Aina kiinnitän huomiota puheaikaan, kun mahdollista, on tänään sanot vaikeita elää. Ähm, Frau Kommissarin. Äh, äh, rouva komissaari, koska aika on, väh, väh, aika on vähän niin keskity kysymykseen, kun puhutaan niin turvallisuudesta, josta jos me haluamme ottaa sen vakavasti, niin silloin tämä mietintö puhuu horisontaalista vaihdosta tiedon, tiedon ja tiedon osalta julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Myös investoinnit ja teknologiset ratkaisut ovat enemmänkin yksityisellä sektorilla. Missä määrin tai miten te suhtaudutte ehdotukseen osana näitä sisämarkkinasääntöjä, niin että kun puhutaan suhteesta yrityksen ja sidosryhmien välillä, ja, tai sitten, sitten jos otetaan huomioon rahoitusvalvonta, että tämä disclosure, eli paljastetaan tietoja yritysten tasolla suhteessa osakkaisiin, koska koska normaalistihan tällaiset tappiot täytyy tulos, tuloskertomuksessa kertoa. Täytyy ottaa siis horisontaalisen tason, tason lisäksi mukaan myös vertikaalitaso. Tässähän meillähän on kuitenkin aika paljon lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia etaploida tällainenkin järjestelmä. Kollega Ockmark, prego. Thank you very much. Kiitos. Meillä on tapana keskustella pirstautumisen seurauksista pikemmin kuin pirstautumisen, pirstautumisesta eron pääsemisestä. on jotakin kysymyksiä tähän liittyen. Lupaatko, että me avaamme 700 MHz taajuuden? Parlamenttihan on vaatinut tätä isolla enemmistöllä. Isommalla enemmistöllä kuin täällä tänään mainittiin. Hyvin selkeällä enemmistöllä. Ja pyrittekö tekemään tämän, tämän tavalla, joka on koordinoitu, että meillä voisi olla Euroopan laajuisia verkkoja, jotka pyörivät tuolla taajuudella. Koska se olisi pohjan Euroopan telemarkkinoille. Ja sitten kun meillä on kilpailulainsäädäntö, voitko taata sen, että saamme muutoksia, jotka mahdollistavat sen, että meillä on aitoa rajat ylittävää kilpailua. Usein sanotaan, että meillä on paljon operaattoreita Euroopassa, mutta ne eivät ole kilpailijoita. Koska nekin ovat pirstoutuneita. Kuluttajat törmäävät pari kolme, kohtaavat pari kolme kilpailijaa. Täytyy pitää huolta, että ei ole markkinoille pääsyn esteitä kansallisilla markkinoilla joten olisi parasta edetä lainsäädännössä. Ja kolmanneksi, voiko määrit, komitea määritellä, mitkä ovat nämä rajat ylittävät markkinat business, business to business puolella, mutta lopuksi kaiken kokoisille kuluttajille. Voidaanko määritellä se, että meillä on yli kansalliset markkinat. Jotkut asiat ovat meidän käsissä ja jossakin tarvitaan lainsäädännön muutosta, mutta ne ovat konkreettisia ja ne kaikki johtavat sisäisiin telemarkkinoihin. Bene, grazie. Ringraziamo anche due colleghi. Kiitämme myös niitä kahta kollegaa, jotka jättävät käyttämättä puheenvuoron Chichester ja Oodi. Ja tästä ja komissaarille sitten pari minuuttia lisää vastaukseen. Thank, thank you, Madame le Président. Um, let me start... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa että mitä tämän ehdotuksen takalla on ajateltu. Ja tämä oli jokin aikaa sitten. Me olimme kaikki tietoisia, niin kuin eräät valikon jäsenetkin ottivat esille että millä tavalla ollaan kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti ja, mink, ja miten verrataan sitten eri ö, mahdollisuuksien tasoja ympäri maailmaa, jossa me olemme jäljessä, kun siis puhutaan Euro- Euroopasta. Ja kun puhutaan tästä asiasta, sirpaloituminen, ja tästähän edustaja Nisteroi puhui tästä minun kuuluisasta kortista, ja rupeaa pelottaa, että että milloin se otetaan käyttöön, mutta yksi asia on kuitenkin tärkeä, vapaa eurooppalainen digitaalinen agenda. Se ei saisi jakaa meidän väestöämme. Ei minun tarvitse teille selittää. Se on kuitenkin yhteistä meidän yhteiskunnallemme, että jokainen pääsee tähän uuteen eikä se ole enää uusi uuteen maailmaan tavallaan. Ei se ole pelkästään taloudellista toimintaa, mutta se on myös e-koulutusta ja mitä tahansa muuta. Ja mitä me nyt ajamme päälle, on esimerkiksi korkea suurnopeuksisia ohjelmia <clears throat> ja kaikki, anteeksi, su, laajakaistat, tässä on ollut paljon sijoittajia ja tähän tarvittaisiin selkeä ja johdonmukainen markkina-alue, josta puhuittekin. Minä palaan tässä alustavaan puheenvuorooni sisämarkkinoihin. <clears throat> Sisämarkkinat, eikö se ole naurettavaa, että kaikissa muissa taloustoiminnoissa se on olemassa, eikä tällä sektorilla. tämä on tietenkin yksi sellainen asia, joka täytyy ottaa käsittelyyn. Ei esteitä, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että ei ole myöskään esteitä tulla mukaan. Meidän pitäisi hoitaa tämä kokonaisuus. Ensimmäiseksi täällä puhuttiin, miten suhtaudutaan SEFin leikkaamiseen – joka tapauksessa olen kiitollinen voidessani mainita, että on hieman ö, toivoa ja valoa tunnelin päässä, josta voisimme sitten löytää osan tätä ratkaisua, mutta joka tapauksessa on tärkeää, että me että, että käytämme tätä SEFin osaa, joka on olemassa – ei pelkästään palvelujen suhteen. Ja tietenkin voin kirjata tämän, tämän päiväisen äänestystuloksen. Ja tämä on todellakin hyvin tärkeää, että me yhdessä, yhdessä investointipankin kanssa huolehdimme siitä, että maaseudulla voidaan hyödyntää tätä rahaa tästä rahastosta. Ja voitte olla, voitte olla varma, että lokakuun neuvostossa, jossa minä esittelin ja selostan pakettini Euroopan johtajille, että se tullaan lisäämään. Että me tarvitsemme kipeästi investointeja. No mitä nyt sitten tässä lainsäädäntöpaketissa on? Reaali, puhutaan todellisuudesta olen vielä virassa ja parlamentti on todellakin hyvin tärkeää koko tälle, koko tälle paketin hyväksynnälle. Tämä tarkoittaa sitä, että me laskemme taaksepäin sillä tavalla, että kun, kun ajatellaan sitä, että milloin teidän mandaattinne loppuu, että otetaan me tarvitsemme teidän hyväksyntäni ja, ja neuvoston hyväksynnän ja komission kollegion hyväksynnän. Ja tämä kaikki öö, tekijä sitten ottaa huomioon sillä tavalla, että annetaan mahdollisimman paljon tietoa, mutta minä pyydän teitä hattu kädessä olemaan, olemaan mahdollisimman rakentavia. Ja haluan tietää, että tahto on kuitenkin olemassa. Mistä on kysymys? No sisämarkkinoista, kustannusmetodologiasta, taajuusosasta, net, verkon neutraalisuudesta, internetistä ja sitten äh, kannustimista toimijoille niin, että kansainväliset toimijat ovat Euroopan unionissa. On kysymys myös verkkovierailuista. Kaikki nämä liittyvät yhteen. Siinä puhutaan sisämarkkinoista. Tietenkin myös turvallisuus kuuluu tähän. Me Olemme kyllä tietoisia siitä, miten tärkeä tämä turvallisuus on viime viikkoina, viimeisen parin viikon aikana olemme tulleet enemmän tietoiseksi kuin mitä olemme aikaisemmin olleet. Että äh, näytetään toimivan joskus toisella tavalla kuin mitä me olisimme odottaneet ystäviltä. Tiimistrategia, hyvin tärkeä. Tämä liittyy koko tähän pakettiin siis pilvipalvelut, siinä annetaan mahdollisuuksia PK-yrityksille. No aikooko komissio esittää 700 MHz vapautosta? Täällä on paljon tietoa herra Hökmarkin päässä. Ja minä kuuntelen häntä varsin usein silloin, kun hän selittää, mitä, mistä puhutaan me pohdimme näitä äh, osittain 700 MHz äh, taajuuden äh, allokoinnista, ja meidän pitäisi välttää myös markkinoiden sirpaloituminen. Minusta on täysin selvää, mitä pitäisi tehdä, ja me teemme siinä parhaamme. <clears throat> Sitten sisämarkkinat ja sopimukset ja sopimusten lopettaminen. Sopimukset ovat, ovat jo sinällään, jos sopimusta rikotaan, niin silloin sopimus voidaan lopettaa. Action between the NIS directive. Mikä on se vuosi vuorovaikutus, mitä tarvitaan? Olen puhunut kolmesta toimenpiteestä, joita on, joista on puhuttu EUn e kyberstrategiassa, kyberturvallisuusstrategiassa – tämä tulee olemaan sellainen ehdotus, jossa tukeudutaan parhaisiin käytänteihin, käytänteisiin ja se auttaa julkishallintoja ja asianomaisia yrityksiä implementoimaan yleistä riskihallintaa ja raportointia. Ja tämä velvollisuus on osa direktiiviä, eikä se ole suinkaan uhka, vaan se tulee auttamaan raportoinnin yksinkertaistamisessa olemme konsultoineet laajalti näissä verkon neutraliteettiasioissa. Miksi asetuksen pitäisi kattaa kaikki nämä palveluntarjoajat? Meillä on julkisen politiikan velvollisuus asettaa kaikki minimaalisen sääntelyn piiriin, jossa, jotta voitaisiin varmistaa myös turvallisuus ja varmuus näissä palveluissa. Myös valvontaviranomaisille pitää mahdollisista tapahtumista ilmoittaa. Yksiköiden avulla tutkin nyt niitä mahdollisia toimia, miten voidaan vielä tehdä. Ne ei tarvitse tietenkään selittää, että tässä on rajalliset mahdollisuudet puhua tuoreimmista kokemuksista. EUlla on yksi mahdollisuus tarjota pilvipalveluja. Toistanut tässä, mitä, mitä kuuluisi. jalkapuolelija sanoi Alankomaissa. Konsus hän sanoi, että Jokaisessa haitassa on etu. Ja tässä voidaan antaa enemmän potkua pilvipalvelujen tarjoamisille, jotka ovat täysin sopusoinnussa tietosuojan kanssa. Ja yritän myös tässä painaa päälle pilvistrategiassa, että sen pitäisi olla yhteydessä Euroopan pilvipolitiikkaan. Tämä myös varmasti antaa kannustimia teollisuudellemme ja tällä viikolla, eikö viime viikolla, minulla niin oli kiinnostava kokous Liettuan hallituksen johtamassa kokouksessa, tässä puhuttiin pilvipalveluista, jossa mukana oli hallitusten edustajia ja yritysten edustajia, olin tuli optimismia sen suhteen, että siitäkin varmasti jotain sukeutumassa. Sitten verkkovierailut. No, ensimmäinen heinäkuuta alkaen, mitä kun ajatellaan verkkovierailuja sitten ja, ja aikaisempia luvaksuttomia lupauksia. Minä todellakin toivon, että se mitä me ehdotamme kokonaisena pakettina sisämarkkinoiden tasolla ja jossain vihreää valoa teiltä ja muilta toimijoilta, niin silloin puhumme ensimmäinen heinäkuuta ensi vuonna ehkä saattaisi löytyä ehdotus tästä verkkoverkoilujärjestelyistä. järjestelyistä mutta tämä tulisi olla se viimeinen roaming kolmonen. Sitten kun sisämarkkinat ovat mukana, niin silloin voimme siirtyä lopulliseen päätöksentekoon hyväksymällä sisämarkkinat ja, te- ja tekemällä se, mitä pitää tehdä. Ja saadaan kaikille toimijoille mahdollisuus elää terveellisessä liik- yritystoimintamallissa. Aikataulu mainittiinkin jo. Copyright-asia. Toistan itseäni. Olen pahoillani sanoessani, että se ei kuulu minun salkkuuni, mutta ohjaan teidät kollegani pakeille, mutta siellä – ryhmät, jotka työstävät tätä asiaa, että siinä pyritään pääsemään eteenpäin, mutta tässä tämä saattaa olla toteutumaton uni tai unelma tällä toimikaudella, mutta se mitä mainitsitte, niin pari noista aloista, joita ei voi selittää ihmisille – puhutaan syntymäpäivä elokuvan tekemistä äänellä ja jos se laitetaan sitten nettiin, niin sinä toimit laittomasti. Minä en pysty selittämään tätä. Meidän täytyy puuttua näihin asioihin. David Putnam, irlantilainen kuuluisa elokuvatuottaja, hän mainitsi tässä digitaalikokouksessa, jossa tekin, eräät teistäkin olivat mukana. Hän, siellä tuli esille, että olisi hieno, jos luokkahuona olisi tämän järjestelmän ulkopuolella, siis copyright-luokkahuoneen ulkopuolella. Minä <clears throat> se antaisi lisämahdollisuuksia opettajille ja oppilaille, josta meidän pitäisi puhua, että löytyykö tässä muutamia poikkeuksia ennen kuin kajoamme tähän isoon ongelmaan. Mutta se ei ole vielä loppusuoralla. Luulenpa, että olen. Tuen useimpia, joita Rova Trautman esitti paperissaan. Meidän täytyy investoida sektorille, ja SEF ei tätä toi, hoida, mutta rakennerahastojen mahdollisuuksia on jonkin verran. Mutta se, mitä minä toivon, on se, että jos me kaipaamme parlament, jos me saamme parlamentin ja neuvoston tuen, jos me saamme jos me saamme kollegojen tuet komissiossa, niin silloin se on mahdollista <clears throat> lähteä tälle tulevaisuuden matkalle, joka tekee tulevaisuudesta vieläkin haastavamman. Se on kuitenkin mahdollista. Minä todellakin toivon, että, että heti kun ehdotus tulee, niin toivottavasti se on myös mahdollisuus. Ja se oli sitten syyskuun alussa. Ja näin ollen teidän vaalikauden aikana se on vielä käsiteltävissä Onhan siinä vissiä proseduureja, jotka täytyy hoitaa parlamentin tasolla, mutta me voimme yhdessä toivottavasti päästä sitten lopulliseen päätökseen, jolla voimme osoittaa, että taloutemme ja kansalaisemme ja liike-elämämme ovat, tulevat olemaan siitä kiitollisia. Kiitos. Grazie commissario, nome di tutta, di tutti. Kiitos komission jäsenelle läsnäolosta. Kiitos kaikille kollegoille yhteistyöstä. Meillä on kuukausia yhteistä työtä. Kiitos sihteeristölle, tulkille, työntekijöille. Näemme, tapaamme toinen syyskuuta päivällä. Tämä oli viimeinen istuinen ennen kesätaukoa. Hyödytkää siitä, koska sitten meillä on tässä puoli vuotta tiukkaa työtä.